Guten Morgen. Morning everybody. Ich will in Deutsch reden. Hyvää huomenta. Aion puhua saksaa. Ihan vain saksan kopin iloksi. Tänä aamuna meillä on neljä ministeriä Unkarista – ja kuuntelemme heidän esityksensä omista, omista salkkualoistaan, eli urheilusta, opetusasioista, kulttuurista ja sosiaalipolitiikasta. Haluaisimme myös kertoa ministereille siitä, mitä me tällä hetkellä tässä valiokunnassa käsittelemme, sillä monet asioista tulevat jatkumaan Unkarin puheenjohtajakauden aikana – Meillä on vain yksi asia, joka todennäköisesti, siis lainsäädäntöasia, joka saatetaan päätökseen tämän puheenjohtajakauden aikana. Siinä on kysymys eurooppalaisesta perinnöstä. Todennäköisesti tämä saatetaan päätökseen Unkarin puheenjohtajakauden aikana, jos neuvosto liikkuu asiassa. Muuten meillä on paljon mielenkiintoisia aiheita. Ratsver, Slovenian entinen opetusministeri, on tehnyt raportin nuorisoliikkeellä. Kysymys ei ole siis mistään ongelmasta, Youth on the Move. Kysymys on välineestä, jolla nuorisoa saadaan koulutuspolitiikan puitteissa hiukan työtettyä, pistettyä liikkeelle eteenpäin. Ja sitten äh, Rova Schmidt on ottanut tehtävän kulttuuri ja luova teollisuus, mikä on myös hyvin tärkeä aihe juuri tänään, nyt kriisin aikana, sillä me tiedämme, että tällä alalla voidaan paljon vaikuttaa bruttokansantuotteeseen. Ja sitten talous ja kulttuuri ja ympäristö. Nämä ovat asioita, jotka ovat hyvä tärkeämpiä ihmisille. Isosta-Britanniasta edustaja työskentelee varhaisen oppimisen alueella EU-ssa, eh, e mikä on myöskin tärkeä aihe. Ja haluan vain viitata siihen, ja unkarilaiset tietävät tämän vallan hyvin itsekin, että näillä alueilla meidän päällämme heiluu Damokleen miekka subsidiariteetin mielessä, koska me voi ketään pakottaa tekemään mitä. Voimme keskustella asioista, voimme antaa kimmokkeita ja komissio ja parlamentti voivat sitten antaa omat ehdotuksensa neuvostolle ja neuvosto kenties sitten on ystävällinen ja ottaa nämä omiin keskusteluihinsa. Seuraava mietintö, jonka haluan mainita, on puolalaisen kollegamme Borisin mietintö, joka on tullut aiheekseen mahdollisuudet ja haasteet Euroopan elokuvateollisuuden digitaalisella ajalla. Hyvin tärkeä asia. Me teemme hyvin paljon asioita elokuvan alalla, koska me tiedämme, että elokuva on myös väline, jolla voidaan kertoa eurooppalaisia tarinoita, meidän omia tarinoitamme, ja siksi se on hyvin mielenkiintoinen asia. Sitten alakolanalaisen kollegamme, joka aina on syventynyt tietokoneeseensa, joka on ottanut aiheekseen kulttuuripolitiikka, ulkopolitiikan alueella. Hän, haluaisin vielä, että, että tämä ulkoasianhallinto EU:ssa, joka nyt on luotu, myös kiinnittäisi huomiota Euroopan kulttuuriulottuvuuteen, ei pelkästään taloudelliseen tai energiapoliittiseen tai rahoituspoliittiseen. Ja tästä syystä me olemme ponnistelleet siihen suuntaan, että saisimme myöskin tällaisen mietinnön aikaiseksi, niin että Rova Ashton saisi jotakin käteensä, millä hän voisi myöskin tehdä jotakin. Tässä siis minun kertomukseni siitä työstä, jota me tällä hetkellä täällä teemme. Ja toivon tietysti, että saamme myönteistä tukea työllemme. Ja nyt sitten tulee tähän kuulemiseemme. Meillä on nyt urheiluministeri Atila Chana ja haluaisin pyytää teitä kaikkia nyt esittämään urheiluministerille vain kysymyksiä, jotka kuuluvat hänen toimialaansa. Näin tulee toimia myös muiden ministerien osalta. Kysymykset, jotka liittyvät hänen salkkuunsa, niitä voidaan esittää hänelle. Ja muut kysymykset, jotka ne tietysti keitä kiinnostavat, ne voitte esittää muille kollegoille. Joten tulen saat pitämään huolen siitä, että keskustelu pysyy oikealla suunnalla. Aloitamme siis nyt kuulemisen, ministerien kuulemisen ja haluaisin pyytää, että herra Chana ottaa nyt puheenvuoron käyttääkseen. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Aluksi haluan varmistaa, vakuuttaa teille, että ne aiheet, joista juuri puhuitte, Unkari tulee tukemaan näitä aiheita mm, maksimaalisesti. Hyvät parlamentin jäsenet, alueeksi haluan sanoa, että minusta on kunnia, että urheiluasioista vastaavana apulaisministerinä minä voin tänään käyttää teillä puheenvuoron kulttuuri- ja sivistysasioiden, koulutusasioiden valiokunnassa. Urheiluasioista voidaan sanoa, että kaksi asiaa vaikuttaneen toimintaan. Noin vuosi sitten voimaan tullut Lissabonin sopimus, samoin kuin viime viikolla 12. tammikuuta julkisuuteen tullut Euroopan komission tiedonanto Euroopan unionin urheilupolitiikan tulevaisuudesta. Voidaan sanoa, että Trion jäsenet, siis belgialaiset ja espanjalaiset kollegamme aloittivat työn, ja tätä tullaan jatkamaan tiedonantojen muodossa. Se merkitsee sitä, että EUn toiminta tarvittaessa urheiluun yhteyksissä, kysymyksissä, aloitteissa, jotka ovat käynnistyneet valtioiden tasolla, tulee rajoittumaan pelkästään koordinointiin. EU siis voi toimia urheilun alueella, voi toimia tukena tai voi pyrkiä edistämään toimenpiteitä tai missä on olemassa tietty unionin lisäarvo, joka ylittää sen, mitä saadaan aikaan eri valtioiden kansallisissa ohjelmissa. Tähän viittaa myös komission tiedonannon otsikko, eurooppalaisen ulottuvuuden kehittäminen. Euron, EUn äh, lisäarvon osalta on tärkeää, että pääsemme yhdessä siihen päätöksen siitä, mitä se on, ja sitten voimme yhdessä tukea näitä periaatteita. Urheilun alue on myöskin välittömässä tekemisessä resurssiosalta vuodesta 2004. Ja tässä on tärkeää se, miten urheilujärjestöt, siis kansalaisjärjestöjen edustajat, heidän kuulemisensa, sillä urheilutoiminta sellaisenaan tapahtuu urheilujärjestöissä. Belgian puheenjohtajakaudella tyhdyttiin aloitteisiin neuvostossa, jotka ovat minusta hyvin hyödyllisiä. Neuvosto ja kansalaisyhteisön välinen vuoropuhelu ja sen edelleen kehittäminen – ovat asia, jota haluaisin kuulla jäsenvaltioiden ehdotuksia puheenjohtajakautemme aikana. Lissabonin sopimuksen hyväksymisen jälkeen muodostui ö, urheilu tilanne, josta voidaan sanoa, että kuitenkin taloustilanteessa on hyvin vaikea. Vasiliu, komission jäsen, ilmoitti viime viikolla, että ei ole yksilitteistä, että uusi urheiluohjelma tulee vuoden 2004 eteenpäin urheilun unionin yhteisten ohjelmien joukkoon puiteohjelmat, kuten nuoriso, kulttuuri ja koulutuksen alueen ohjelmat, niiden osaltakin tullaan vähettämään huomattavasti rahoitusresursseja. Lukuisen jäsenvaltioiden osalta on kuitenkin tärkeää jatkaa taistelua urheilun puiteohjelman aikaansaamiseksi, ja mekin olemme sitä mieltä. Uskomme, että urheilu on asia, joka kuuluu kansallisvaltioiden tehtäviin. On kuitenkin olemassa alueita, joiden arvot, ovat sellaisia, että niiden osalta on tärkeää ja hyödyllistä, että myös unioni toimii asioissa. Ajattelemme yhteiskunnallisen yhteenkuulen vahvistamiseen liittyvää potentiaalia, joka urheilulla on, tai myöskin sitä, miten se vaikuttaa katsojiin. Urheilusta voi oppia sääntöjen noudattamista jo lapsuudesta, kieli, kulttuuri, sosiaaliset erot, niiden huomioonottamista, kiinnittämättä niihin huomiota. Fyysisellä toiminnalla on myöskin merkitystä Virallisten tietojen mukaan 2009-2010 komissio turvasi 6 miljoonaa euroa terveydenhuoltoon yhteiskunnalliseen osallistumiseen, vammaisten liikkumiseen, sukupuolten tasa-arvoon, dopingin vastaiseen taisteluun. Kysymys oli kaiken kaikkiaan 40 urheiluhankkeesta tällä alueella. Ja myöskin valmistelevista toimenpiteistä. 12 uutta hanketta tulee käynnistymään vuonna 2011 ja Unkari on osallisena neljässä niistä. Näissä on myös sellaisia, joissa pyritään toimimaan tehokkaasti dopingia vastaan, mutta on myös sellaisia, joissa pyritään edistämään maahanmuuttajien kotoutumista urheilun avulla ja urheilun kautta. Tätä me pidämme erittäin hyvänä tavoitteena. Siksi meistä on tärkeää, että saadaan aikaan urheilun puitohjelma huolimatta siitä, että on rahoituksellisia vaikeuksia. Jäsenvaltioiden täytyisi hyödyntää rakennerahastojen urheiluun liittyviä mahdollisuuksia, mutta se ei merkitse sitä, että siksi, että urheilu on nuorimpia alueita, joissa unioni, joilla unioni toimii, että unioni ei myöskin voisi saada välitöntä rahastusta unionista. On paljon tehtävää, jotta voidaan vahvistaa ja parantaa union, urheilun asemaa budjetissa unionissa. Ja tässä uskon, että te Euroopan parlamentin edustajat tulette yhteisellä työllä vuoropuhelujen kautta edistämään sitä, että voimme saavuttaa nämä tavoitteet ja että voidaan edistää komission aloitetta ja saada aikaan urheilun puiteohjelma. Hyvät edustajat. Urheilun tulevaisuus unionissa on siis alkuvaiheessaan ja se on kuitenkin Unkarin puheenjohtajakauden keskipisteessä sekä neuvoston että parlamentin työssä, samoin kuin ajattelen, mitä erilaisia tilaisuuksia Unkarissa järjestetään, niihin sisältyy myös urheiluministerin epävirallinen tapaaminen. Siksi tervehdin erityisesti sitä, että Euroopan komissio on tehnyt tiedonannon, jonka perusteella neuvosto toukokuussa tulee suunnitelmien mukaan hyväksymään kannanoton. Tämän valmistamisessa aloitetaan juuri tänään aamupäivällä urheilun työryhmässä, jossa ovat mukana jäsenvaltiot, ja tulemme myöskin laajentamaan yhteistyön puitteita urheilun alueella. Tämä on meille prioriteetti ja olemme kiinnostuneita asiasta. Ja tämän pohjalta myöskin suunnittelemme sitä, että neuvosto tekisi työohjelman seuraavaa kautta varten. Ja lopuksi haluaisin lyhyesti kertoa teille Unkarissa järjestettävistä tapahtumista. Unkarissa on tulossa kaksi merkittävää tapahtumaa puheenjohtajakauden aikana. Ensimmäinen on urheiluministerien epävirallinen tapaaminen Budapestissa ja Gödöllössä 22. ja 23. maaliskuuta. Ja näihin liittyy myöskin Euroopan komission Euroopan urheilufoorumin eh, suurisuuntainen tilaisuus, johon otetaan 200 edustajaa eri puolilta Eurooppaa. Urheilufoorumin siviili kansallisjärjestöjen edustajat ja urheiluministerit osallistuvat myöskin yhteiseen kokoukseen, jotta syntyy ajatusten vaihtoa urheilun alan yhteistyöstä unionissa. Päätteemana urheilus Budapestissa ja Berlissä on siis urheilun tulevaisuus Euroopan unionissa. Epävirallisessa kokouksessa tulee myöskin ottamaan esille iäkkäiden kansalaisten urheilun kysymyksen, joka meistä on tärkeä kysymys, joka ei tällä hetkellä ole prioriteeteissa. Euroopan yhteiskuntiin ja terveyden edistämiseen ja myöskin sukupuolten, sukupolvien välisen vuoropuhelun edistämiseen, yhteiskunnallisen yhteenkuulun edistämiseen urheilu. Belgian puheenjohtajakausi käynnisti keskustelut, ja, jotka liittyvät koordinointiin EUn alueelle ja myöskin dopingin vastaiseen toimintaan. On ilo siitä, että 2010 joulukuussa parlamentti hyväksyi kannan Euroopan urheilun tukemisesta Euroopassa. Toivon, että tulevaisuudessakin tulemme, tulette katsomaan urheilua vastuullisesti tärkeänä eurooppalaisten arvojen edistäjänä. Kiitän tarkkaavaisuudestanne. Vielen Dank, Herr Minister. Meine manche... Kiitoksia, hyvä ministeri. Jotkut niistä seikoista, mitä sanoitte, eivät kuulostaneet kovin lupaavilta, koska sanoitte, että kaikki eivät olleet ollenkaan innostuneita siitä, että järjestettäisiin tällainen urheiluohjelma mutta me eilen keskustelimme aiheesta ja me esitimme tai nimesimme herra Fischersin esittelijäksi komission äh, esille ottamalle aiheelle, joten hänellä on nyt puheenvuoro. Kiitos ministeri, kiitos puheenjohtaja, kiitos esityksestä ja koko valiokunnan nimissä haluaisin myöskin muistaa, että nykyinen Unkarin presidentti Paul Schmidt työskeli meidän kanssa joka on hyvin tunnettu urheilumaailmassa, ja olen varma siitä, että hän tulee tukemaan näitä hankkeita, joita Unkarin puheenjohtajakausi on käynnistänyt, jotta saadaan maksimaalinen hyöty tästä asiasta. Esittäisin kolme konkreettista kysymystä. Ensimmäisessä kysymyksessä haluaisin sanoa, että oletan, että olet saaneet tietoa komission tiedonannosta Rova Vasiliolta jolla pyritään kehittämään euro, urheilun eurooppalaista Haluaisin tietää, mikä on teidän mielipiteenne tästä. Ja sitten toinen kysymys, joka koskee eurooppalaista 2020-strategiaa ja urheiluasemaa siinä, miten urheilu voi osaltaan edistää tätä strategiaa. Ja te mainitsitte jotakin, mikä pohdituttaa meitä kovasti, joka on rahoituspuitteet urheilun alueella. Me olemme sitä mieltä, että juuri tällä hetkellä, kun Euroopan unioni on saanut konkreettista toimivaltaa urheilun alueella perussopimuksen kautta, että ei olisi myöskin tärkeä osa, myöskin osa budjetti, joka koskisi sitä, että on nyt kriisin aika, mutta kenties Unkarin puheenjohtajakaudella voisi tehdä jotakin, jotta saataisiin aikaan rahoitusta myöskin Euroopan osalta urheilulle. Frau Kollegin Trüppel ja Triple. Uh, obviously we really have a problem with the microphones. Niin, mi- Gut. Also nochmal, ich... Niin, ongelmia oli mikrofonin kanssa, mutta nyt tuntuu toimivan, joten sanotaan uudestaan. Zurückkommen... Niin, haluaisin palata siihen, mitä Euroopan komission sen Vasiliu eilen illalla sanoi täällä, että todennäköisesti uudessa keskipitkässä, keskipitkässä näkemissä urheilu ei tule olemaan mukana, urheiluohjelma tulee mukaan, ja se on myöskin tehdä leikkauksia muiden ohjelmien osalta, jotka koskettavat meitä. Tämä saattaa vaikuttaa hyvin masentava realistiselta, mutta poliittisesti komission kannalta katsottuna tämä on ongelma, koska tämähän ei vastaa perustamissopimusta eikä tätä uutta vastuuta, jota on vaadittu urheilun osalta. Ja budjettilainsäätäjä on edelleenkin parlamentti, samoin kuin neuvosto. Ja minusta Ruva Vasiliulle pitäisi tehdä selväksi, että tästä ei olla yhtä mieltä Siis jos vuonna 2011 esitän tällaisia kommentteja, koska se on tavoitteidemme vastaista, haluaisin siis tietää, miten Unkari puheenjohtajavaltiona aikoo reagoida tähän asiaan. kollega Takula. Kiitoksia sitten edustaja Takkula. <clears throat> Kiitoksia puheenjohtaja. Jos lähtisi liikkeelle tällaisessa suomalais hengessä, kun Suomen opetusministeriön urheiluyksikön päällikkö totesi, että jos Jani Sievisen piti jollekin hävitä kultamitali, niin kyllä Attila Sein oli ainoa oikea voittaja siihen kisaan. Täytyy sanoa, että <clears throat> olen iloinen siitä, että, että Attila Sein on nyt ministerinä ja, ja äh, vahvasti näissä urheiluasioissa mukana edelleen nyt, ei enää altaassa, vaan, vaan täällä meidän keskuudessamme ja melko suuria odotuksia meillä on nyt liittyen tähän unkarin puheenjohtajakauteen johtuen siitä että me tiedämme sekä teidän sitoumuksenne urheiluun että teidän presidenttinne joka tuli täällä jo mainittuakin paul smithin joka viisi vuotta täällä, täällä oli. kun me kaikki tiedämme että juuri tällaisena aikana kun me euroopassa kärsimme taloudellisesta taantumasta me tarvitsisimme investointeja urheiluun onhan näin että kun Euroopassa sijoitetaan yksi euro urheiluun, niin silloin me säästetään kaksi euroa sosiaalitoimesta. Jollakin tavalla toivon, että tämä viesti voitaisiin saada paremmin läpi nytten myöskin muille päätöksentekijöille kuin vain niille, jotka tuntuvat tämän tietävän ja tässäkin talossa on vielä paljon tietämättömyyttä tämän asian ympärillä oikeastaan haluaisin rohkaista teitä että kunnianhimoinen ohjelma teillä on ja sitä voisi nyt painaa komission suuntaan ja tuolta budapestin kokoukselta kun siellä on tämä epävirallinen urheiluneuvosto tai urheilu tapahtuma, suurtapahtuma, että sieltä, sieltä tuli sellaisia linjauksia, mitä lähettäisiin sitten viemään. Ja, ja urheiluväen niin kuin, toiveet ja odotukset ovat juuri nyt korkealla, koska teidän profiilinne tässä urheiluasiassa on niin historiallisesti hyvä ja juuri tällä hetkellä, tällä hetkellä hyvä, että te laittaisitte sitä eteenpäin, koska tämä, nämä <clears throat> komission toimet ja parlamentinkin toimet ovat junnanneet aivan liian pitkään paikalla. Meillä on oikeusperusta, mutta nyt me tarvitaan niin seuraava askel ja toivon, että ja uskonkin, että osaltanne teette siinä parhaanne. Minun puheenvuoroni oli siis lähinnä tämmöinen rohkaiseva, että nyt on rautakuuma nyt on aika tehdä töitä, nyt on oikein takoa. Se on sellainen sanonta, että kun on rautakuuma, niin silloin täytyy takoa, niin ei muuta kuin töitä nyt sen puolesta, että päästään eteenpäin. Kollega Boris. Kollega Boris. Ja również chciałem podziękować bardzo za e, to przedstawienie. Niin, kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää puhujaa tästä hyvin optimistisesta puheenvuorosta. Lissabonin sopimus, sopimuksen mukaisesti komissio on ottanut urheiluasioissa varsin aktiivisen roolin ja olemme etsineet nyt niitä parhaita keinoja, joita tässä asiassa voidaan käyttää. Unkarin pääministeri hän sanoi, että urheiluohjelmalle on tarvetta. Oikeusperusta meillä siis jo on. Nyt tarvitaan rahoitusta, jotta näitä hankkeita saadaan käyntiin. Siksi haluaisin kannustaa Unkaria, jotta vuoteen 2014 asti voitaisiin korvamerkitä rahaa näihin urheiluun liittyviin hankkeisiin. Sopimuksetkin tätä edellyttävät ja juuri tätä rahan korvamerkitsemistä ja siksi haluaisin kannustaa unkarilaisia jatkamaan ponnisteluja tässä asiassa. Thank you. Thank you, minister. Kiitoksia paljon, kiitoksia ministerille. Se oli kovin selkeä ja mielenkiintoinen yleiskatsaus siitä, mitä Unkarin puheenjohtajakaudella tullaan tapa tekemään. Haluaisin nyt tarttua kommenttiin, joka koski ikäihmisten urheilua. Emme ole erityisemmin keskustelleet siitä, mutta sillä selvästikin olisi paljon terveys- ja sosiaalisia hyötyjä. Voisitteko hieman vielä laajentaa ja kertoa lisää siitä, mitä aiotte tehdä tuolla alalla? Tökes. Ja Tökes. Elnök asszony. puheenjohtaja, hyvä ministeri. Jos on olemassa aihe, jotta voimme nimittää eurooppalaiseksi, urheilu varmasti on yhteinen asia kaikille valtioille, kaikille jäsenvaltioille. Joten olisi suuri virhe jättää urheiluohjelmat Euroopan unionin budjetista pois. Ja juuri tästä syystä ehdottaisin kulttuurivaliokunnalle, että se käyttäisi kaikki vaikutusmahdollisuutensa sen hyväksi, että muodostuu urheiluohjelma Euroopan 2020 strategian osaksi. Aivan äskettäin Atila Chana oli Oradialaissa Romaniassa järjestetyn satavuotistapahtuman suojelijana. Unkarilaiset ja romanialaiset juhlivat yhdessä Oradean urheiluklubin satavuotisjuhlaa urheiludiplomatian kannalta. Urheilu on hyvin tärkeää, se yhdistää maita, se yhdistää kansakuntia. On yleisesti tunnettua, että urheilu merkitsee yhteistä kieltä monien kaikkien valtioiden kesken. Kolmas asia, jonka haluaisin lopuksi vielä mainita, on, että nuorison puhutteleminen on yleisesti tunnettua, että Euroopan unioni ei pysty helposti kertomaan kansantajuisesti itsestään omista ohjelmistaan. Tämä on tällainen jatkuva kommunikaatiohuoli. Ja jos jotakin tapahtuu urheilun puitteissa, se tavoittaa nuorison, se puhuu nuorisolle. Ja tässä mielessä urheiluohjelmalla olisi moninkertainen hyöty. Olisi tärkeää siis, että se otettaisiin prioriteetiksi. Minkälaisia mahdollisuuksia ministeri näkee sille, että urheiluohjelma toteutuu ja mitä voimme tehdä sen hyväksi, rouva Pak, että tämä ohjelma todella päätyisi osaksi Euroopan strategiaa? Miss McLaughlin. Ja sitten McLaughlin. Welcome. Kiitos. Kuuntelin ilolla tässä ministerin kommentteja ja on hyvä, että urheiluasiat ovat niinkin korkealla teidän asialistallanne. Me olemme pyrkineet nostamaan urheilun profiilia EU-politiikoissa ja sen täytyy myös heijastua nyt sitten talousarvioon. Meidän pitää pystyä tunnistamaan nyt vuoteen 2014 mennessä se, missä EU voi nyt tuottaa lisäarvoa ja miten nämä ohjelmat voivat sitten tuottaa ihmisille ihan siellä ruohonjuuritasolla jotakin. Minä kysyisinkin, että miten varmistatte, että ette keskity vain huippurheiluun, vaan sinne ruohonjuuritasolle myös, ja miten tätä vuoropuhelua käydään ja miten sitten kaikenlaiset urheilulajit voivat vaikuttaa EUn urheilufoorumissa? Der letzte Frage ist Herr Mikalski. Ja viimeinen kysymys sitten, kollega Mikalski. Czy prezydencja węgierska przewiduje... Paljon kiitoksia, ministeri. Onko totta, että Unkarin puheenjohtajakaudella aiotaan käynnistää erityiset vaalit koskien erityisesti itäisen kumppanuuden maita. Kiitos. Eh, niin, yritän jäljellä olevan ajan puitteissa vastaamaan näihin moniin kysymyksiin. Kiitän näistä kysymyksistä. Ensinnäkin kysymys, joka koski tiedonantoa. Me kaikki olemme iloisia siitä, että Euroopan komissio hyväksyi 18. tammikuuta tiedonannon, jonka otsikkona oli Developing European Dimension in Sport. Trio-kumppaneidemme kanssa Belgian ja Espanjan kollegoiden kanssa me kovasti odotimme tätä tiedonantoa ja sen julkaisemista. Lissabonin toim- sopimuksen voimaantulon jälkeen tämä oli komission ensimmäinen toimi urheilun alueella. Ja voin vielä kerran sanoa, että Unkarin puheen jota kannalla tullaan tekemään, työtä urheilulle tulemme tekemään lyhyen tähtäyksen ohjelman yhdessä eh, jäsenvaltioiden edustajien kanssa. En tiedä, olisiko tämä riittävä vastaus. Voisin puhua tästä laajemminkin, mutta uskoaksemme meille kaikille on yksiselitteistä, mitä ovat tavoitteet, ja olemme iloisia siitä, että komissio antoi meille suuntaa, jonka pohjalta voimme tehdä työtä edelleen. Toinen kysymys koski EU eh, e 2020-strategiaa, miten urheilu strategia, miten se voisi edistää meidän tavoitteidemme saavuttamista. Urheilun alueelta se pitkälti voi vaikuttaa tavoitteisiin. Nimenomaan näiden erityisen, erityisesti esille otettujen tavoitteiden saavuttamiseen urheilu on luonteeltaan erityinen, se on, joten se voi vaikuttaa lukuisien tavoitteiden saavuttamiseen välineenä esimerkiksi yhteiskunnallisen syrjäytymisen syrjimässä elävien väestömäärän vähentämiseen. Se voi myöskin edistää huonossa asemassa olevien ryhmien integroitumista. Se voi myöskin osaltaan lisätä liikkuvuutta ja työllisyyden kasvamista. Ja me tiedämme, miten myönteinen terveysvaikutus on urheilulla, koska se merkitsee myöskin varmasti sairausomapäivien vähentymistä. Ja haluaisin vielä palata siihen, että urheilun osalta se myöskin vaikuttaa talouteen koska meille on tärkeää, että urheilu olisi, saisi oman puiteohjelmansa ja me turvata myöskin aineellisen tuen urheilulle, koska kaikki urheilulle osoitettu, siis yksi euro, me Unkarissa nyt enemmänkin käytämme forintteja, mutta siis ainakin saadaan kaksinkertainen hyöty takaisin sijoitetusta rahasta, joten minä ainakin ymmärrän, uskon, että tämä ei ole mikään lyhyen tähtäyksen tavoite, vaan pitkän tähtäyksen tavoite, jolla varmasti on menestyksen tulos myöskin talouden kannalta katsottuna, koska urheilua ei pidä käsitellä pelkästään kilpaurheiluna, eikä saa asettaa kilpaurheilua vastakkain amatööriurheilun tai iäkkäiden kansalaisten urheilun kanssa, koska kaikilla alueilla, jossa me teemme sijoituksia urheiluun, siitä saadaan palautetta ja se tekee taloudesta tehokkaamman, niin se tulee myöskin lisäämään jokaisen valtion taloutta, vahvistamaan sitä, ja voimme siis nähdä, että asialla on selvästi eurooppalainen ulottuvuus. Seuraava kysymys koski budjettia. Unionissa puitohjelmien syntymisessä äh, käydään, äh, tapahtuu niin, että sitä edeltää pitkä keskustelu ja suunnittelu, yksityiskohtainen keskustelu vuosien ajan. Ja vain komissio voi tehdä esityksen seuraavassa vaiheessa neuvosto ja parlamentti tekevät yhdessä päätöksen. Joten minä, jos en saa vapaasti sanoa, olen täällä tavallaan lobbaamassa Euroopan parlamentissa, jotta en joutuisi yksin taistelemaan sen puolesta, että syntyisi urheilun puiteohjelma ja että saataisiin enemmän rahoitusta urheilun eurooppalaiselle ulottuvuudelle, vaan että me itse pystyisimme vakuuttamaan itsemme ja muutkin siitä, että urheilua ei pidä katsoa pelkästään urheilukilpaurheiluksi ja ei pidä ajatella sitä, että, että pystynkö lyömään suomalaisen kollegan olympiakisoissa vai en, vaan pitää nähdä urheilu niin, että ehkä tämä sana sport, joka on kansainvälinen sana, joka tunnetaan kaikkialla, mutta vain Ajattelemme usein vain televisiossa nähtäviä idoleita tai menestyksekkäitä kilpailijoita, kun puhumme urheilusta. Niin. Mutta eräs viimeisimmistä kysymyksistä, joka nousi esille, oli kysymys siitä, miten urheilu tuo rahaa takaisin, miten voimme paremmin eh, keskittyä vapaa-ajan urheiluun, joukkourheiluun, eh, kilpaurheilun asemesta. Ei pidä asettaa vastakkain kilpaurheilua ja joukkourheilua tai iäkkäiden kansalaisten urheilua, koska se, että jos Eurooppa halutaan saada Euroopan tasolla ja myöskin saada ihmiset viehtymään siitä, Euroopan tasolla saadaan ihmiset vakuuttumaan siitä, että se on osaksi arkista elämäämme, silloin tarvitaan myöskin näitä idoleita. Jokaisessa jäsenvaltiossa on idoleita, kaikissa 27 ja jokaisessa maassa on ideoloita, idoleita, joista voidaan olla ylpeitä, joista kansakunta on ylpeä. Ja heidän vuokseen jokaisessa maassa pienet lapset tietysti perheen lasten tuella aloittaa urheilun harjoittamisen ja kun lapsi aloittaa urheilamisen, on aika lailla yhdentekevää se, tuleeko hänestä kilpaurheilija vai tuleeko hänestä vain joku, joka pitää urheilusta. Komission jäsen Vasiliu on hyvin päättäväinen komission jäsen. Huomaan, että Rova Pak on vielä päättäväisempi, jos näin voi sanoa, ja olen iloinen siitä, että on äh, on äh, syntynyt sellainen tilanne, että sain sen äh, viestin edustajilta, että ei ole riittänyt se, mitä urheilun alueella on tehty, mutta pitää taistella ainakin vähintään eh, miniohjelman puolesta 2012-2013, mutta silloin päätehtävämme tulemaan se, että ainakin vuodesta 2014-2020 välisenä aikana olisi urheilun puiteohjelma. Täytyy siis saada hyvä ohjelma niin, että kaikki 27 jäsenvaltiota voivat hyväksyä. Ja pidän tärkeänä sitä, että myöskin jäsenvaltiotasolla taistellaan sen puolesta ja puhutaan siitä, että on hyödyksi käyttää rahoja tähän. On vahinko, että urheilun koulutuksen alueella tulee budjetti pienenemään. Nämä neljä aluetta kuitenkin liittyvät toisiinsa, kuten meilläkin koulutus, sosiaaliset kysymykset, kulttuuri ja ovat mukana samassa ministeriössä ja nämä neljä aluetta näiden yläpuolella on, jos näin voisi sanoa, en halua tarvita arvioida tässä komission työtä, mutta terveys on tärkeintä, näin me olemme aina sanoneet, eli siis jos katsomme urheilua sen terveydelliseltä kannalta, kannattaa jo puhua urheilusta, kannattaa käyttää rahaa urheiluun ja kannattaa kääntyä sen puoleen. Tietysti on äh, tietysti tilanne se, että kun budjettirahoitustilanne on vaikea, niin silloin rahoja täytyy siitä jostakin muualta urheiluun. Sain kysymyksen myös siitä, äh, miten suhtaudutaan iäkkäiden urheiluun. Unkarin puheenjohtajavaltion haluaisi voimakkaasti keskittyä tähän asiaan, ei vain siksi, että minä olen vanhentunut kilpaurheilija, ja voin osallistua kilpailuihin enää senioriluokassa, vaan siksi, että eurooppalaiset äh, kilpailut, äh, niin, se käytetään termiä Masters, Masters Championship. Me puhumme tästä silloin, kun äh, iäkkäämmät uinnin alueella uivat, niin järjestämme jopa eurooppalaisia mestaruuskilpailuja – joissa on mukana 94-vuotiaita urheilijoita, jotka ovat vain muutama vuosi sitten ovat oppineet eri uintityylejä. Ma- näitä kilpailuja järjestetään maasta toiseen. Tämä on tietysti myöskin tavallaan matkailua. Ja voidaan taas nähdä, miten urheilu on avaintekijä. Ja tällä tavalla voidaan saada liikkeelle muutamia tuhansia ihmisiä ja heidän perheiden jäseniä. Voimme ajatella silloin sitä, että miten Monia urheilulajia on, koska niitä ei pystytä laskemaan, koska eri jäsenvaltioissa suositut urheilulajit ovat eri urheilulajia. Voidaan miettiä sitä, miten monia amatööri, amatööriurheilijoita ne saavat liikkeelle iästä ja sukupuolesta riippumatta. Tämä on hyvin tärkeää. On tärkeää, että mahdollisimman monet ihmiset pystyvät harjoittamaan urheilua, myöskin monet naiset, se on tärkeää. Ei, ole, ei saa olla niin, että vain miehet harrastavat urheilua, että vain miehet katsovat urheilua, vaan tärkeää on, että urheilu kuuluu kaikille. Unkarissa puheenjohtajakauden aikana on iskulause urheilu on kaikkien eh, iästä riippumatta. Ja me haluaisimme saavuttaa sen, että pääsemme Euroopan keskitasolle, tai siis Unkari, että Unkarissa eh, 63-25 prosenttia väestöstä säännöllisesti harjoittaisi urheilua. Säännöllinen urheilu olisi sitä, että kerran tai kaksi kertaa viikossa tehdään jotakin. Tällainen eh, säännöllinen urheilu on sitä, että kolme kertaa viikossa vähintään puolen tunnin ajan harjoitetaan urheilua. Ja tämä varmastikin muuttaa suhdetta urheiluun, jos näin tehdään. Luonnollisesti suurissa osa kysymyksistä koski sitä, mitä voimme tehdä Unkarin puheenjohtajakauden aikana sen hyväksi, että syntyisi urheilun puiteohjelma ja että urheilu saisi Euroopan tasolla rahoituksellista tukea. Tästä voin sanoa sen, että olympiavoittajana minä tulen tekemään työtä kärsivällisesti tällä alueella – mutta olen iloinen siitä, että sain näin paljon tukea, että näin paljon esitettiin täällä kysymyksiä näin monelle ihmiselle täällä parlamentissa on tärkeä urheilu ja, ja on tärkeää, että puhut, puhumme urheilusta ja että urheilu voi tavoittaa kaikki. Tiedän, että tehtävä tulee olemaan vaikea, mutta tulen tuntemaan sen tuen, jota olen saanut, niin kuin kilpailussakin, kun useampi tuhat ihminen tuki minua kilpailun aikana, kannusti minua. Ja pitäen tätä arvossa tulemme taistelemaan asian puolesta, jotta urheilukin saisi riittävästi resursseja. Én azt hiszem, hogy körülbelül összefoglaltam, nem tudom, remélem, hogy mindenki... Niin, toivottavasti nyt pystyin vastaamaan esitettyihin kysymyksiin. Jos on vielä jotakin asioita, jotka nousevat esille tai johtopäätöksiä, odotan niitä mielenkiinnolla. Paljon kiitoksia ministerille. Haluaisin vain huomauttaa, tämähän on siis vitsi. Jos nyt meillä onkin urheilu Lissabonin sopimuksen puitteissa ja siinä vaihe, samanaikaisesti me mietimme, että mitkä meidän tavoitteemme ja toimivaltamme ovat urheilun alalla ja komissio tekee leikkauksia, niin mitäänhän siitä ei tule loppujen lopuksi. ettehän te ministeri voi pyytää meiltä rahaa, jos ei meiltä, meillä ole rahaa. Meidän täytyy saada se raha teiltä. Teidän täytyy käydä sitä taistelua kollegoittenne ja Ranskan ja Saksan kollegoittenne kanssa ja oman valtiovarainministerinne kanssa. Eli se taistelu, joka täytyy käydä, on aloitettava pian niin, että näistä peloista ei tule todellisuutta. Komissio, komissaarihan totesi, että ohjelmaa ei tule, mutta eihän tämä nyt käy laatuun, niin tämä on aika outoa. Ne ihmiset komissiossa, jotka haluaisivat ehkä piilotella, ovat siellä. Ei tällä tavalla työtä tehdä. komissiohan on antanut tämän kommunikaation, tiedonannon, ja jos ei mitään aiottu sillä tehdä, niin, niin turhaan sellaisia tiedoksiantoja annetaan. Ainahan me voidaan hienoja sanoja, suuria sanoja sanoa. Minähän voin puhua täällä isoon ääneen ja, ja ruoskia ihmisiä eteenpäin, mutta muista taskuista se raha on otettava. Komissiolla täytyy olla sama tahto kuin meillä ja ehkä saamme aikaiseksikin sitten jotakin. Ellei näin toimita, niin mitään ei tule saatua aikaiseksi. Emme tiedä oikeastaan, en tiedä, että miksi täällä politiikkaa yritetään edes tehdä. Eli rahat pöytään ja sitten päästään eteenpäin. Sitten Rova Rosa Hoffmanilla on seuraavaksi puheenvuoro. Wo ist die Staatsministerin? Siis Aha, ja. You understand, ja? Wie ich vorhin schon gesagt habe, Frau Ministerin. Kuten sanoin aikaisemmin, rouva ministeri, entisten äh, Slovenian opetusministerin kanssa meillä on esittelijä, joka käsittelee aihetta Youth on the Move, nuorisoliikkeellä. Ja jo tietysti Youth on the Movein puitteissa ainakin mainitaan kaikki ne ohjelmat, jotka tarvitaan tähän aiheeseen. Ne ovat kaikki koulutusan ohjelmia, nuoriso-ohjelma, urheiluohjelma, josta toivomme, että se toteutuu. Ja uskoakseni me olemme mielenkiinnolla kuulemassa nyt sitten sitä, mitä Unkarin puheenjohtajakaudella tullaan tekemään vaihteiden käytämiseksi siihen suuntaan, että mahdollisimman varhaisessa vaiheessa pääsemme eteenpäin koulutuspolitiikan alueella. Niin, teillä on puheenvuoro, teillä on aikaa 15 minuuttia ja sitten kuten kun mun edellisen kollegan kanssa esitämme sitten kysymykset teille sen jälkeen. Rova Hoffman, olkaa hyvä. Rova puheenjohtaja, ihmiset, jotka seisotte tuolla takana, istuutukaa, koska täällä on vapaita paikkoja. Especially where the, where the, where the colleagues are sitting. Come on. So yeah, the, these are, Kann der Hustier mal helfen? Oder? Oh, hat keinen Zweck. Okay, ich wollte nett sein. Bitte sehr. Sie haben das Wort. Tisztelt Rouva puheenjohtaja, arvoisat edustajat, hyvät naiset ja herrat. Minulle on arvokas hetki, kun Unkarin kovitusesta vastaavana valtiosihteerinä olen täällä teidän edessänne istumassa kertomassa siitä, miten Unkarin tasavalta on valmistautunut puheenjohtajakauteen opetusasioiden alueella. On ilolla todeta, että kaikki läsnäolijat, kaikki asiantuntijat ovat sitä mieltä, että Unkarin tasavalta valmistautui hyvin tähän puheenjohtajakauteen. Tämän ovat todenneet monet, muun muassa komission puheenjohtaja Barroso silloin, kun me otimme virallisesti vastaan puheenjohtajakauden ensimmäisenä tammikuuta – asiakirjaa, joka tätä koskee, haluan antaa tässä puheenjohtajalle. Siinä ei ole kovinkaan monta sanaa opetusasioista, mutta 49 sivulla, sivulla 49 on kaikki yhteen koottuna, mikä liittyy opetusasioihin. Hallitusten valtioiden päämiehet totesivat viime vuoden toukokuussa, että koulutuksella on keskeinen asema, joten Unkarin puheenjohtajakauden aikana meidän tärkeitä tavoitteitamme on turvata se, että koulutuksen rooli toteutuu. Olen henkilökohtaisesti sitoutunut voimakkaasti koulutusasioihin, sillä koko urani aikana olen työskennellyt opettajana ja sitten parlamentin jäsenenä, siis omistanut sen koulutusasioille. Ja olen myös henkilökohtaisesti voinut tutustua asioihin ja olen myöskin omissa tutkimuksissani todennut sen, että mitä kouluissa tapahtuu tänään, vaikuttaa siihen, millainen on tulevaisuuden sukupolvi. Joten minun kannaltani tärkeimpiä alueita on koulutus. Ja tiedän täsmällisesti myös sen, että koulutus ei ole pelkästään rahakysymys. Hyvä koulutus voi olla kallista, mutta siihen tarvitaan myös sitä, että on hyvää ohjelmaa. Hyvästä kallista koulutuksesta tulee hyvää, jos monia ohjelmia voidaan toteuttaa hyvin niin, että tavoitetaan hyvin määriteltyjä tavoitteita. Olen ollut myöskin parlamentin jäsen aika pitkään, joten parlamentinaarinen työskentely on asia, joka tunnen hyvin. Ja olen iloinen siitä, että voin tavata täällä Euroopan parlamentin jäseniä ja haluan vakuuttaa, teille siitä, vakuuttaa teille, että puheenjohtajakauden aikana ja myöhemminkin olen käytössänne silloin, kun katsoitte, että se on tarpeellista. Ja haluaisin kutsua teidät kaikkiin puheenjohtajakauden tilaisuuksiin ja konferensseihin, joita Budapestissa tai Gödyllössä Unkarissa järjestetään puolen vuoden aikana. Uskon, että ohjelmastamme tulee jännittävä, mielenkiintoinen, joka, jossa olemme tehneet, asettaneet vaihteet siihen suuntaan, että edelleenkin jatkamme niiden aiheiden käsittelyä, jotka ovat vallalla Euroopan unionissa ja jotka korostavat koulutuksen merkitystä. Erityisen merkittävää Euroopan unionissa on koulutus ja tärkeää on se, että nyt on käynnistynyt ensimmäinen Euroopan talouden ohjausjakso. 12. 12. tammikuuta ilmestyi tiedonanto asiasta – Unkarissa on nyt tehtävänä se, että ensimmäisen ohja- talouden ohjausjakson aikana me suuntaamme unionin historiassa tämän ensimmäisen ohjausjakson työtä. Kun valmistaudun tähän tämänpäiväiseen tapaamiseen, silloin samoihin aikoihin ilmestyi myös vuotuinen kasvuraportti, jossa komissio ehdottaa talouspoliittisia prioriteetteja. Ja totesin, että siinä on mainittu se, että on pidettävä ensisijaisena kaikkia sellaisia alueita, jotka varmistavat kehityksen tulevaisuudessa, joten tiedonnossa otetaan erityisesti esille koulutus, tutkimus, innovaatio ja energiapolitiikka. Vuotuinen kasvuraportti heijastelee uskollisesti niitä strategisia tavoitteita, jotka Eurooppa, Euroopassa me tunnemme Eurooppa 2020 strategiasta jo pitkään. Toivomme, että tästä nyt heijastuu sitten myös se, että Eurooppa on asettanut tavoitteensa oikein 2020 ohjelmassa, johon Unkari on sitoutunut täysin. Unkarin puheenjohtajakauden tärkeä prioriteetti on Espanjan ja Belgian ja Unkarin yhdeksän puolentoista vuoden ö, yhteinen strateginen ohjelma, johon liittyy myöskin Euroopan 2020-strategian toteuttaminen. Meidän kannalta on tärkeää se, että saamme aikaan voimakkaampaa vastaanottokykyisempää, kilpailukykyisempää Euroopan unionia. Minä henkilökohtaisesti pyrin ensisijaisesti palvelemaan tätä asiaa koulutuksen alueella. Miten nämä kolme tavoitetta, suurempi, voimakkaampi, vastaanottokykyisempi ja kilpailukykyisempi Eurooppa, Tämä voidaan saavuttaa 2020 strategian vahvistamisella, jossa koulutuksella on muiden alojen rinnalla korostettu asema, korotet, korotet, korostettu asema. Koulutuksen osalla tavoitteita, tavoitteet ovat sellaisia, jotka merkitsevät, että niitä täytyy vahvistaa Euroopan tasolla, ja tämä tulee olemaan Unkarin puheenjohtajakauden ensisijaisia tavoitteita. Vastaanottavan, kotouttavan, integroivan Euroopan osalta Euro, Unkari haluaisi ottaa esille monimuotoisuuden, ja eurooppalaisen identiteetin vahvistamiseen. Väestön kehitykseen liittyvistä ongelmista täytyy keskustella uudestaan, samoin kuin myöskin kotouttamisen kiireellisempiä kysymyksiä, niin kuin esimerkiksi eh, taistelu lasten köyhyyttä vastaan tai eh, kansallisen integraatio ohjelman puitteiden luominen, romaniintegraation puitteiden luominen. Trion eh, strategisessa ohjelmassa oli tär- ollut tärkeä kysymys myöskin koulutuksen sosiaalisen ulottuvuuden vahvistaminen. Tässä hengessä elinikäisen oppimisen osalta voidaan todeta, että ennen kaikkea meidän kannaltamme on tärkeää varhaiskasvatus. Euroopan tavoitteiden saavuttamisessa on tärkeä yhteys myös koulutuksen kysymyksillä. Jos saamme aikaan koulutuksen alueella tavoitteita koko Euroopassa, silloin välittömästi osaltamme edistämme myös sitä, että Euroopan taloudellinen kasvu kehittyy, että Euroopasta tulee vakaampi, voimakkaampi ja kilpailukykyisempi osa kansainvälistä taloutta. Haluaisin erityisesti mainita muutaman asian niistä prioriteeteista, joita Unkari on ottanut puheenjohtajakaudelleen. Kuten mainitsin, tärkein on Eurooppa 2020 strategian tavoitteiden toteuttaminen. Haluaisimme, että tässä olisi johdonmukaisuutta neuvostossa. Ja toinen asia on sitten varhaiskasvatus, sen merkitys siis koulua edeltävä kasvatus. Varhaiskasvatuksessa osallistumista pitäisi lisätä. Haluamme järjestää asiasta unionin tason konferenssin ja haluaisimme, että neuvosto seuraisi asiaa. Kolmas prioriteetti on varhainen koulun käynnin keskeyttäminen. Tästä asiasta on, haluaisimme saada aikaan neuvoston suosituksen puolen vuoden aikana. Neljäs prioriteetti on liikkuvuuden lisääminen koulutuksen alueella. Näistä neljästä prioriteetista haluaisin lyhyesti esittää muutaman kommentin ja ottaisin myöskin muutaman sellaisen aiheen, jotka eurooppalaisen puolen vuoden aikana ovat asioita, joita haluaisimme edelleen edistää tai jossa me haluaisimme käynnistää toimintaa, jotka liittyvät koulutukseen. Euroopan täytyy toimia. Tämä on nähtävä selvästi. Se, että noin 50 prosenttia koululaisista saavuttaa keskiasteen koulutuksen ja kuitenkin vain hyvin harvoilla on yliopistotutkimus, mikä on asia, joka Euroopan kilpailukykyä ajatellen ei ole myönteinen asia. Tätä täytyy siis kehittää johonkin suuntaan. Käsittääksemme 16 miljoonaa uutta työpaikkaa, joita tarvitaan vuoteen 2020 mennessä, edellyttävät korkeakoulutason koulutusta ja saman aikaan 12 miljoonalla tulee vähenemään niin työpaikkojen määrä, jossa alhaisemmin koulutustaso on riittävä, joten koulutus on tässä erittäin tärkeä avaintekijä Unkarin osalta. Tämä on läheisesti yhteydessä myös toiseen prioriteettiin, eli varhaiskasvatukseen, koska pedagogit, eh, pedagogien ja psykologien tutkimukset ovat osoittaneet, että lapset, jotka jo varhaisessa iässään ennen kouluun menoa eh, eivät saa koulutusta tai kasvatusta asianmukaisesti, heistä hyvin suuri osa menettää mahdollisuutensa ja löytää, miten he löytävät paikkansa koulussa ja miten he voisivat saada ammatillisen koulutuksen niin, että he voisivat itse elämässä onnistua ja palvella yleistä hyvää. Joten varhaiskoulutus on toinen keskeinen kysymys meille. Ja tässä mielessä Euroopan komissio tulee antamaan asiassa tiedonannon eh, helmikuun alussa ja järjestämme laajan asiantuntijakonferenssin helmikuussa Budapestissa niin haluaisimme, että ottaisimme mukaan myöskin 2011 saada aikaan neuvostossa suosituksen asiasta. Parhainen koulunkäynnin keskeyttäminen on myös yhteydessä tähän aiheeseen. Sekin on prioriteetti meille puheenjohtajakaudella. Se on myöskin romanistrategia. Kuten puheenjohtaja mainitsi, on asioita, emme saa unohtaa, nimittäin Budapestissa – on lähtenyt liikkeelle nuorisoliikkeellä ohjelman tärkeä hanke. Tämä tulee varmasti jatkuva myös muissa kaupungeissa. Olemme sitoutuneet siihen, että tavoitteiden mukaisesti 20 prosenttia lisääntyisi liikkuvuuteen lisääntyvien koululaisten opiskelijoiden määrä. Tämä on perinteinen tavoite, jossa pyritään siihen, että vahvistamme Euroopan avoimuutta ja, ja myöskin edistämme nuorten työllistymistä. Tämä konferenssi, jota olemme järjestämässä, joka käsittelee aktiivista kansalaisuutta, vuosi 2011 on Euroopan vapaaehtoisen toiminnan vuosi, ja Tämän yhteydessä 20. 29. maaliskuuta järjestämme konferenssin, jossa tulemme käsittelemään monia tärkeitä kysymyksiä. Tulemme ottamaan huomioon ne tiedot ja taidot, jotka ovat välttämättömiä siihen, että kasvavat nuoret todella voivat kasvaa aktiivisesti demokratiaa tunteviksi ja demokraattisesti vastuuta kantaviksi nuoriksi. Ja Haluamme myöskin, että koulusta täytyy turvata se, että tällaista koulutusta vahvistetaan kouluissa. Meidän täytyy päästä irti kielteisestä ilmiöstä, joka liittyy läheisesti aiempiin aiheisiin, nimittäin koulussa lisääntyvä aggressiivisuus. Ja haluavat pohtia sitä, miten tähän voidaan, tätä varten vastaan puolustautua. Aika alkaa loppua, joten pystyn vain lyhyesti puhumaan näistä aiheista haluaisin vielä ottaa esille yhden erittäin tärkeän aiheen, jota me ehdottimme Euroopan kalenteriin, nimittäin taitojen, taidosta huolehtiminen. Huhtikuussa järjestämme konferenssin Euroopan taitojen päivän. Kun tunnemme Euroopan historian, olemme kaikki varmasti yhtä mieltä siitä, että lahjakkaat ihmiset pystyvät edistämään maailmaa samaan aikaan kuitenkin myös on kasvanut massojen koulutustaso. Ja nyt ajattelen tällaista laajempaa koulusta ja taitojen lahjakkuuden kehittäminen koskettaa myöskin laajoja kansanpiirejä, koska jokaisessa ihmisessä on olemassa jokin lahja ja sen avaaminen, edistäminen on Euroopan yhteinen etu. Ja erityisen lahjakkainen lasten ja nuorten kehittämistä täytyy pitää esillä, koska heistä voidaan odottaa niitä lahjakkaita ja innovatiivisia innovatiivisten askelien ottajia, jotka tulevat edistämään Euroopan kehittymistä. Konferenssissa tulemme tekemään ehdotuksen Euroopan lahjakkuuden päivän luomisesta. Haluaisin ehdottaa myöskin tätä teidän teille tiedoksi ja pyytäisin tukea teille, teiltä si- siihen, että tästä syntyisi erityinen liike, tällainen lahjakkuuden päivä 15. maaliskuuta Vila Bartokin syntymäpäivänä, tunnetun säveltäjän syntymäpäivänä, lähdemme siitä liikkeelle, että ehdottaisimme, että tästä tulisi Euroopan lahjakkuuden päivä. Tulemme järjestämään lukuisia konferensseja, puhun niistä nyt enää yksityiskohtaisemmin, Haluaisin vielä kerran todeta, että kutsumme myöskin teidät eri tilaisuuksiin ja olemme iloisia, jos Euroopan parlamentin jäsenetkin osallistuisivat eri konferensseihin. Ja toivomme, että tämän puolen vuoden aikana Euroopan yhtenäistä koulutuksen kehittämistä voidaan edistää ja minä itse tulen tekemään kaikkeni tämän eteen. Thank you very much. Mrs. Hoffman. No. Kiitoksia paljon Rova Hoffmanille. Nyt minulla on kuusi kollegaa täällä puhelistalla. Ensimmäiseksi Rova Paja Ikucek. Gracias, señora presidente. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiinnittää, kiittää ministeriä selityksistä ja siitä, että olette täällä kertomassa meille siitä, mitä aiotaan tehdä kauden aikana. Minusta näyttäisi siltä, että lukuisten kysymysten joukossa, joita te esititte, että että kaikki kysymykset, jotka liittyvät, ovat sellaisia, jotka liittyvät koulutukseen. Haluaisin keskittyä yhteen kysymykseen, joka koskee ammatillista koulutusta, koska olemme työskentelemässä mietinnön parissa, joka käsittelee nimenomaan ammatillista koulutusta. Te sanotte, että, että koulutuksen parantaminen ei pelkästään riipu rahasta. Olen yhtä mieltä tästä, mutta tietysti se on kuitenkin erittäin tärkeää ilman varoja emme voida päästä asiassa eteenpäin. Joten tällä hetkellä olemme näkemässä muutoksia yhteiskunnissamme, jotka on johtunut talouskriisistä muun muassa. Ja olemme siinä tilanteessa, että Euroopalla voisi todellakin olla rooli maailman roolissa, tai sitten Eurooppa tulee menettämään tämän roolin, mutta tähän liittyy ilman muuta parempi koulutus, ja paremmalla koulutuksella – siihen liittyy se, että annetaan enemmän arvoa sille, mitä, on, am, mitä tapahtuu ammatillisessa koulutuksessa. Meillä on hyvin vähän korkeakoulutuksen korkeakoulututkinnon suorittaneita verrattuna esimerkiksi Yhdysvaltoihin tai Japaniin, mutta on kuitenkin sellaisia jäsenvaltioita, joissa on paljon korkeakoulututkinnon suorittaneita, jotka ovat kuitenkaan löydä työtä, joten meidän täytyy katsoa, miten me koulutamme henki, ihmisiä ja miten tämä vastaa sitä, mitä tarvitaan työmarkkinoilla. Joten, että kun pyrimme eten, edistämään koulutusta, meillä on kuitenkin odottava koordinaatiota yritysten kanssa. Täytyy kuulla, mitä yritykset tulevat tulla tarvitsemaan. Ja samaan aikaan käymme myöskin taistelua, joka liittyy kielten osaamiseen. Tämä ei koske pelkästään äh, oppilaita, vaan myöskin opettajia, koska opettajien täytyy pyrkiä edistämään ihmisiä siihen, että ne ymmärtäisivät asian, ymmärtäisivät kielten oppimisen. Tälle kaudelta olen tavannut lähes kaikki opetusministerit, jotka minä haluaisin kuulla, mit, ymmärsin pitkälti, että mitkä olette sitoutuneet kaikkiin näihin politiikkoihin. Haluaisin kuulla, että kertoisit, miten sitoudutte, miten taistelette kokouksissa kollegoiden kanssa, jotta todella että koulun osalta, koulutuksen osalta ei tehdä leikkauksia, koska minusta ainoa politiikka, joka, jossa voimme todellakin tämän suuren erityksen, jos sen politiikan alueen teemme leikkauksia. Mr. Fisas. Muchas gracias, señora ministra. Eh, yo creo que también entre sus competencias por lo que... Kiitoksia paljon esityksestänne. Teidän toimialanne kuuluu myöskin tutkimus, ainakin sen perusteella, mitä olen kuullut. Puhuitte tuossa lahjakkuudesta ja tämä on minusta hyvin tärkeä asia. Mitenkä tiedätte, tai tiedätähän ministeri, että 2009 oli lahjakkuuden ja innovaation vuosi Euroopassa, joten on tärkeää kehittää myöskin Marie Curie-ohjelmaa. Meillähän on tutkimuksen alalla toimivalta tässä valiokunnassa ja tutkimuksessa on hyvin tärkeää, että tutkijat ovat siinä tilanteessa, että he eivät joudu lopulta siirtymään Yhdysvaltoihin saadakseen jotakin aikaa. No tietysti amerikkalaiset saavat Nobel-palkintoja, mutta he ovat suurimmalta osaltaan eurooppalaistaustaisia, joten tämä on hyvin tärkeää, että lisätään ja tuetaan tutkimusta Euroopassa. Kiitos. Haluaisin aivan alkuun onnitella ministeriä näin kattavasta ohjelmasta. Toivon, että hän saa sen myöskin pantua täytäntöön. Kun luin läpi tätä Unkarin puheenjohtajuuskauden ohjelmaa, koin myönteisen yllätyksen, koska siellä painotettiin näitä pehmeämpiä aiheita hyvin voimakkaasti, kulttuuria, koulutusta. Myös romaniväestön asia otettiin esiin. Jotkut ovat sitä mieltä, että unkarilaiset yrittävät vältellä tätä asiaa, mutta nyt näyttää, että he tarttuvat siihen ja olen iloinen siitä. Teidän painopisteenne ovat samanlaisia kuin meidän täällä Euroopan parlamentissa. Kaikki opetuksesta ja koulutuksesta Euroopassa kiinnostuneet ovat varmasti samaa mieltä näistä asioista teidän kanssanne ja olette nostaneet ne tärkeimmät asiat kyllä hyvin esiin omassa ohjelmassanne. Kuten aiemmin todettua, meidän tulisi edelleen jatkaa panostusta ammatilliseen koulutukseen, eli jatkaa tätä niin kutsuttua Kööpenhaminan prosessia. Meidän pitäisi kiinnittää myös huomiota Polonian prosessiin. Öö, Marie-Thérèse. Kiitoksia Marie-Thérèse Sanchez-Smith. Merci Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää ministeriä koska hän otti hyvin kattavasti esiin opetukseen ja koulutukseen liittyvät tärkeät aiheet. Haluaisin kysyä näistä pääteemoista. Varhaiskasvatus on erittäin tärkeässä asemassa ja me puhuimme siitä tässä valiokunnassa jo eilen edustaja Hannibolin mietinnön yhteydessä. Jäsenvaltioissa varhaiskasvatus käytännöt eroavat voimakkaasti toisistaan. Varmasti voisimme pohtia tarkemmin sitä, mikä varhaiskasvatuksessa on tärkeää. Siitä tarvitaan lisää tietoja ja analyysiä, jotta voimme asettaa sille hyvät tavoitteet. Varhaiskasvatuksen tulisi olla kaikkien lasten saatavilla – meidän tulisi tutkia nyt sitä, kuinka tämä saadaan toteutettua, tutkia kaikkien toimijoiden roolia, alkaen aina sieltä perheistä, aina opetuksen tarjoajiin saakka, Minkäla- minkälaista toimintaa Unkari puheenjohtajavaltiona tässä asiassa suunnittelee. Totta kai myös koulupuljokkaiden vähentäminen on hyvin tärkeä asia. Me kaikki tiedämme sen tärkeyden että koulutuksen saa vietyä loppuun asti. Se vaikuttaa tulevaan sosioekonomiseen asemaan hyvin voimakkaasti. Sitten myös tämä romaniväestön kysymys on tärkeä. Se on ollut paljon esillä julkisuudessa viime vuoden aikana. Ja minä haluaisin myös sitten ehdottaa, että tutkitte, minkälaista tukea e- EU voi jo nyt antaa erityisesti kohesiorahaston kautta. Se minusta saattaisi olla sellainen asia, jolla pitäisi antaa lisää eurooppalaista näkyvyyttä. Madame Trippel. Ja, sehr geehrte Frau. Rouva Trippel. Sie haben von Ihrem Ziel der Roma-Integration. Niin, te puhuitte juuri romani-integraatiosta tavoitteena. Haluaisin nyt puhua asiasta, josta viime viikolla kuulin DPAn kirjeenvaihtajalta Budapestista. Pienellä paikkakunnalla Unkarissa tapahtui, että lapset, jotka piti viedä kouluun, eh, vanhemmat, jotka piti lapset kouluun, saivat kuulla, että koulu oli suljettu, mutta kuitenkin jotenkin yllättäen koulu sitten avattiin, mutta vain romanilapset eivät saaneet mitään tietoa siitä, että koulu oli käynnistynyt, joten he eivät voineet mennä kouluun. Haluaisin tietää, onko tämä tapaus teille tuttu jos, jos ei, tai jos on, niin kertokaa, mitä olette tehneet sen eteen, koska totta kai tämä on romanien integraatiota vastaan tapahtuvaa toimintaa. Tänään suuressa saksalaisessa lehdessä on kulttuuristalla mainittu, että on olemassa Unkarissa EUn tukemia tutkimushankkeita ja että viisi liberaalia eh, intellektuellia, että heitä vastaan on, ollaan käynnistämässä oikeudenkäyntiä – Väitän, että he ovat väärinkäyttäneet rahoja. He väittävät itse, että eivät ole tehneet näin, vaan päinvastoin ovat toteuttaneet korvauksetta näitä tutkimushankkeita. Ja tässä syntyy sellainen vaikutelma, että pyritään toimimaan tiettyjä liberaalia älymystön jäseniä vastaan määrätietoisesti. Haluaisin teiltä kommentteja tähän. Markus Kuria. Kiitos sitten Skuria. Grazie, presidente. Io anche... Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää kiittää ministeriä oikein laajasta ja mielenkiintoisesta puheesta. Erityisesti kun hän puhui tuosta eurooppalaista lahjakkuuden päivästä. Minusta se on erittäin hyvä ajatus. Ja sillä pystytään kovastikin tukemaan sellaisia nuoria, jotka tarvitsevat tukea ja antaa heille käsitys siitä, kuinka meidän yhteiskuntamme voi kasvaa. Nyt haluaisin kysyä valtiosihteeriltä, että kun puhutaan koulu, koulupudokkuudesta ja vapaaehtoistyöstä, niin voitaisiinko konferenssien ja tällaisten laajojen tapaamisten, virallisten tapaamisten lisäksi, jotka ovat toki tärkeitä, käynnistää käytännön konkreettisia aloitteita Unkarin puheenjohtajakaudella niin, että voitaisiin päästä tuon myöskin strategia 2020 tavoitteeseen, jolla pyritään ehkäisemään koulupudokkuutta nimenomaan edistämällä eurooppalaista vapaaehtoistyön vuotta. Eli haluaisin kuulla, onko Unkarin puheenjohtajavaltio käynnistelemässä tällä alalla konkreettisia aloitteita. Matula. Kiitoksia ja sitten Matula. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă ministru, Kiitos, puheenjohtaja, ja kiitokset myöskin ministerille tästä puheesta. Puhun niin lyhyesti kuin nyt vain suinkin voin. EU 2020-strategiasta muutama sana. Euroopan komissio on esittänyt viittä päätavoitetta, jotka unionin tulisi saavuttaa vuoteen 2020 mennessä. Kaksi näistä tavoitteista liittyy läheisesti siihen, mistä me täällä tänään puhumme. Ja ajattelen tässä erityisesti nyt köyhyyden vähentämistä. Meidän tulisi vähentää köyhien määrää ainakin 20 prosentilla ja koulupudokkaiden määrä tulisi myös saada alle 10 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Myös 40 prosenttia nuorista tulisi saada korkeakouluun sitten vielä muutama sana tästä romaniyhteisöstä. Tehän tästä jo sanoitte muutaman sanan. Minä kysyisin tähän liittyen, että kuinka aiotte saavuttaa tavoitteet tässä asiassa? Miten taistelette köyhyyttä vastaan tai koulupudokkuutta vastaan romaniyhteisöissä? Minkälaisia suunnitelmia teillä on ja miten pystytään vähentämään tätä koulupudokkaiden määrää. Yhdyn tässä edellisen puhujan sanoihin kysyessäni, että minkälaisia tarkkoja toimenpiteitä teillä on liittyen tähän eurooppalaiseen vuoteen? Uh, thank you. Um... Thank you, minister, for that. Kiitoksia ministeri tästä hyvin kattavasta esityksestä. Minä haluaisin erityisesti onnitella teitä siitä, että olette ottaneet tärkeälle sijalle juuri varhaiskasvatuksen ja lasten hoidon. Se on niin äärimmäisen tärkeä asia. Olen todella tyytyväinen, että olette ottaneet sen tärkeälle sijalle. En halua erityisemmin mitään kysymystä esittää tästä aiheesta, koska aika paljon on aiheesta katettukin. Haluaisin itse asiassa, että tarttuisitte vielä tuohon kieli kysymykseen. Minun mielestäni on hyvin tärkeää, että lapset oppivat vieraita kieliä. Tiedän, että tietyt jäsenvaltiot ovat siinä parempia kuin tietyt toiset. Mutta kun nyt nämä britit ovat erityisen huonoja tuolla alalla, niin niin joka tapauksessa kysymyksessä on hyvin vaikea kysymys. Ilman kielitaitoa ihmiset eivät voi kommunikoida keskenään, joten haluaisin kysyä kantaanne tähän ja aikooko Unkarin puheenjohtajavaltio edistää jollakin tavalla äh, lasten kielten oppimista, tai vieraiden kielten oppimista nimenomaan. So, noch eine Viertelstunde, Herr Tökes. Meillä on vielä 15 minuuttia, herra Költes ja Tökes muutama muu vielä. Herra Tökes. Kiitos. Onnittelen rouva ministeriä suunnitelmista ja siitä, mitä hän esitteli näitä. Unkarilaisenakin pidän suuressa arvossa sitä, että on näin kauaskatseisia suunnitelmia. Haluaisin ensinnäkin todeta, että lännen ja idän strategian osalta voimme todeta, että rautaisrippu on olemassa edelleen virtuaalisena idän ja lännen valtioiden välillä. Me, meidän Keski-Euroopan maiden jälkeenjääneisyys pitkälti riippui koulutuksen ja kasvatuksen tasosta. Esimerkiksi romanien koulutuksen taso on suuri este Keski- ja Itä-Euroopan integraatiolle. Joten kehottaisin siihen, että yhä korsetummin käytettäisiin koulutusta integraation välineenä. Ja tässä mielessä Unkari, Unkarin tasavalta, haluaisin onnitella Unkarin tasavaltaa romanistrategiasta, koska se on ainoa tapa saada huonommassa asemassa olevien tilannetta edistettyä ja myöskin heidän tosiaalista integraatiotaan edistettyä. Ja tähän liittyy myös koulutuksen kehittäminen. Toinen asia liittyy äidinkielen ja kirkollisen opetuksen kysymyksiin. Voimme nähdä, että Serbian romaanit, romanialaiset, Ukrainan bulgarialaiset, puhun tässä tavallaan kolmansista maista, Ukrainan romanialaiset, bulgarialaiset ja unkarilaiset kärsivät syrjivästä kohtelusta. Ja haluaisin sanoa, että myös Romanian osalta, vaikka on tapahtunut edistymistä, joinakin vuosina emme edelleenkään pysty samaan aikaan valtiollista unkarinkielistä yliopistoa. Ja meidän kirkolliset koulumme ovat syrjinnän kohteena, ovat ne katolisia tai kalvinistisia, kouluja. Ja koulutuksen alueella eh, siis tapahtuu tällaista syrjintää. Ja tämä on todellakin ihmisoikeuksien, vähemmistöjen oikeuksien kysymys. Mitä tällä alueella voidaan tehdä? Frau Pagliadelli, unsere Berichterstatterin zum European. Rova Pagliadelli, joka on esittelijänä liittyen eurooppalaiseen kulttuuriperintötunnukseen, mutta siitä käsitellään myöhemmin. Nyt teillä on puheenvuoro. Kiitoksia paljon rouva ministerille hänen puheestaan ja ehdotuksistaan, jotka koskevat puheenjohtajakauden toimia. Minulla olisi kaksi kysymystä. Koulutus voi olla väline jolla edistetään eurooppalaista yhteenkuuluvuutta, kohesiota, eikä tässä puhuta pelkästään romaneista, vaan kaikista Euroopan kansoista. Voisitteko te miettiä, kuinka historiaa voitaisiin käyttää historian tuntemusta välineenä tämän tavoitteen saavuttamiseksi? Tämä oli ensimmäinen kysymykseni. Ja sitten toinen kysymys. Eurooppalaisissa yliopistoissa on taipumus vähentää erityisesti humanististen aineiden opetusmahdollisuuksia. Mitä te aiotte tehdä oman puheenjohtajakautenne aikana tämän tendenssin äh, kitkemiseksi tai siihen puuttumiseksi? Koska tämä ei vaikuta missään mielessä kulttuurimme kehittymiseen parempaan suuntaan ja erityisesti yliopistokulttuurin kehittymiseen parempaan suuntaan verrattuna muihin maihin. Sitten Kavada. Merci, Madame la Présidente. Merci de... Kiitos puheenjohtaja ja kiitos, kiitokset ministerille myös tästä esityksestä. Puhun hyvin lyhyesti. Me ymmärrämme kaikki varmasti, mitä yritätte tässä opetus- ja koulutusasiassa saada aikaan, eli syventää integraatiota. Minä keskityn tähän romaniasiaan. Kuten tiedätte, Etelä-Euroopan maat, joihin tekin kuulutte, ovat kaikki joutuneet tämän aiheen kanssa vastakkain. Romaneja on kahta ryhmää, tällaisia paikallaan pysyviä, joita on esimerkiksi Espanjassa ja muissa maissa. Ja ne ovat enemmänkin jäsenvaltioiden huoli. Sitten on näitä liikkuvia romaneja. Heille pitäisi kehittää jonkinlainen erityisasema, tällainen Euroopan liikkuvien kansojen asema. Heillähän on aivan selkeä identiteetti. Heidän tulisi tuntea oikeutensa ja samalla myös velvollisuutensa. Tämä pätee erityisesti terveys- ja koulutusasioihin. Voisitteko te edistää tällaisen aseman luomista? Kiitos. Mon Dieu. C'est good. Oikein hyvä. Unkarilaisilla on paljon tehtävää. No niin, rouva ministeri, yrittäkääpä nyt sitten tehdä neljöstä ympyrä. Vastatkaa. Milloin minun on lopetettava puheenvuoroni? En näe kelloa täältä. Mihin? Kymmenen minuuttia. Hyvät edustajat, haluan kiittää tästä erinomaisesta aktiivisuudesta. Sain yli 12 kysymystä ja uskon, että vastausta kysymystä kohti minulla on parisen minuuttia aikaa vastata. Aluksi haluaisin sanoa, niin unohdin johdannostani sen, että, että Unkarin hallinnon rakenne poikkeaa siitä, mikä ehkä on Euroopan unionissa eri politiikanajojen jakautuminen tai rakenne. Sain muutaman kysymyksen, joista pystyvät enemmänkin vastaamaan tänne minun jälkeeni tulevat edustajat, valtiosihteerit, tähän liittymässä tutkimus, romanikysymykset. Ja nämä siis kuuluvat muihin toimialoihin Unkarin hallituksen, hallituksen sisällä nämä kysymykset. Niin, Kuitenkin yritän nyt edetä tässä järjestyksessä. Mitä tulee ammatilliseen koulutukseen? Tästä nousi esille useampi kysymys. Todellakin Kööpenhaminan prosessi on edelleen käynnissä. Minusta on hyvin tärkeää, että on esille varhainen ammatillinen koulutus. Tähän kuuluu myös kieltenopetus. Me tiedämme, että mitä varhaisemmassa vaiheessa nuoret joutuvat sellaisiin elämäntilanteisiin, joissa he voivat käyttää erilaisia käden toimia, joiden alueella he ovat lahjakkaita. Se on hyödyksi. On tärkeää, että tulee sellaisia ammattityöntekijöitä, jotka ymmärtävät se, mitä tekevät, ja he ovat hyvinkin päteviä ja voivat löytää mistä tahansa maailmasta työtä. Ja tähän liittyy tietysti myöskin kielten opiskelu. Haluaisin puhua kieltopiskelusta. Tietysti voidaan sanoa, että tai meitä on kysytty, haluammeko tehdä tällä alueella jonkinlaisen strategian. Olen, tulimme tekemään aloitteen, että komissio ottaisi esille kielten opetuksen eh, eurooppalaisen ulottuvuuden. Me Unkarissa työskentelemme tällaisen kielten opetuksen eh, parissa, joka merkitsi sitä, että pyritään kehittämään kieltenopetuksen tasoa sekä ammatillisessa koulutuksessa että korkeakouluissa. 2019, 2009 oli innovaatioiden vuosi ja Unkarissa ö, oli erinäisiä toimia. Ernö Rubik, jonka Kuutio on tunnettu. Hän oli henkilöitä, jotka olivat toimimassa tämän vuoden aikana. Unkari on aina ollut kuuluisa luovuudesta ja tämän aiheen etenemistä, tämän aiheen ylläpitämistä pidämme tärkeänä tavoitteena on se, että Eurooppa Euroopan valtiot käyttävät PKTstään 3 prosenttia tutkimukseen ja kehitykseen puheenjohtajakauden aikana. Tämä tavoite on asia, jonka otamme esille eri yhteyksissä, koska me haluamme, että ministerit Euroopassa, jotka ovat vastuussa näistä kysymyksistä, pysyisivät siitä tietoisena. Sitten tämä meidän lahjakkuusohjelmamme, koska tutkimus, innovaatio ovat yhteydessä myöskin lahjakkuuteen. Siksi mainitsin tämän, että lahjakkuus on meille tärkeä kysymys ja että tulemme järjestämään lahjakkuuskysymyksistä konferenssi. Täällä oli useampi kysymys eri muodoissa romanistrategiasta. Unkarin uudessa hallituksessa on erikseen valtiosihteeri, joka käsittelee eh, tällaisia integraatiokysymyksiä, ei pelkästään romanikysymyksiä, koska integraatiokysymykset ovat pitkälti asioita, jotka ovat luonteeltaan sosiaalisia eikä suinkaan etnisiä kysymyksiä. Tänään iltapäivällä eh, tätä, tämä valtiosihteeri on täällä vastaamassa parlamentaarikkojen kysymykseen. Ja val- tähän liittyy tietysti myöskin romanistrategia. Totta kai romanistrategiassa on tärkeitä koulutukseen liittyviä piirteitä, ja siihen liittyy myöskin se, että otetaan esille varhaiskasvatus- ja ammattikoulutuksen kysymykset. Olemme sitä mieltä, että mahdollisimman pikaisesti pitää löytää sellaiset välineet, jolla sosiaalisesti huonossa asemassa olevat lapset, muun muassa romanilapset, että heidän integraatiotaan voidaan edistää. Siksi meidän prioriteetteihimme kuuluu myös varhaiskasvatuksen, varhaiskasvatuksen kysymys. Mitä varhaisemmassa vaiheessa, mitä useampi lapsi, mahdollisesti 100 prosenttia, pääsee lastentarhaan jo kolmen vuoden iästä, se on erittäin tärkeä kasvatuksen alue, sillä kolmenvuotiaana ihmisessä kehittyvät hyvin intensiivisesti ne taidot, jotka liittyvät puhumiseen, oppimiseen, ymmärtämiseen ja vaikuttavat niiden myöhempään kehittymiseen. Ne lapset, jotka ovat sosiaalisesti heikommassa asemassa ja jotka eivät pääse eh, koulutukseen, joka on järjestelmällistä, he tulevat kärsimään jälkeenjääneisyydestä, joten tällä alueella järjestämämme konferenssi, siinä on tarkoituksena käydä keskustelua eri käytänteistä, joita Euroopassa on, ja kenties tällä tavoin voimme osaltamme edistää myöskin Euroopan tasolla varhaiskasvatusta ja romanikysymystä niin, että niissä päästään eteenpäin. Vaeltavat romanit, heihin liittyvä kysymys poikkeaa tästä, se ei kuulu minun toimialueeseeni, mutta romanistrategia, joka, jota ollaan työstämässä Euroopan unionissa, toivottavasti löytää asianmukaisen vastauksen tähänkin. Ja me tulemme tietysti koulutuksen osalta myöskin antamaan tähän panoksemme. Sain myöskin kysymyksen, joka ei liity Euroopan puheenjohtajakauteen, vaan liittyy Unkarin tilanteeseen. Minusta en haluaisi poiketa tästä. Rova Trippel mainitsi tämän tapauksen. Minä en tunne tätä tapausta, olin eilen lentokoneessa, kun olin tulossa tänne, mutta vakuutan, että Unkarissa ei ole tällaista syrjintää. Romanilapset käyvät koulua ja enkä tunne sellaista tapausta, että koulu olisi suljettu romanilapsilta. Jos tällaista on tapahtunut, vakuutan teille, tulemme tutkimaan asian kaikin välinein ja tulemme vaikuttamaan siihen suuntaan, että he, jotka kenties toimivat tällä tavoin, jotka ovat mahdollisesti jotakin moraalisia tai ö, oikeudellisia määräyksiä vastaan, tulemme toimimaan heitä vastaan. Mitä tulee sitten filosofian tutkimuslaitokseen ja siihen liittyviin ongelmiin? Kysymys on julkisten varojen käytöstä. Tämä on asia, jota käsitellään tuomioistuimessa. Tämä ei koske pelkästään kahta filosofiaa, jotka mainittiin, vaan huomattavasti lukuisampia henkilöitä. Joukossa on henkilö, erinäisiä tunnettuja henkilöitä, Joten kysymys ei ole siitä, että olisi jonkinlainen hyökkäys, joka kohdistuisi liberaaleihin filosofeihin, filosofeihin vaan kysymys on julkisten varojen käytöstä, jonka käyttötavasta on äh, kiistelty. Asiaa tutkitaan parhaillaan. Ei ole totta se tulkinta, joka täälläkin luettavissa lehdistössä, että olisi kysymys jonkinlaisesta äh, kohdistetusta hyökkäyksestä kysymys on selvitysten tekemisestä, jotka eivät vastanneet niihin liittyviä suunnitelmia. Mitä tulee sitä, minkälaisia suunnitelmia meillä on sen osalta, että tekisimme jotakin koulun, varhaisen koulun keskeyttämisen osalta. Usein tällaisen koulun keskeyttämiseen on tietysti lukuisia syitä. Ennen kaikkea tietysti pyrimme tarttumaan katsomaan, mitä ne syyt ovat, koska vasta siinä vaiheessa voimme katsoa, mihin voidaan ryhtyä. Tilanne on toisnäköinen sellaisen osalta, joka keskeyttää peruskoulutuksen, toisennäköinen taas sen osalta, joka keskeyttää ammatillisen koulutuksen. Silloin saattaa olla kysymys siitä, että koulutusohjelma saattaa olla huono, huonosti luotu sosiaalisten ongelmien rinnalla. Ne, jotka taas keskeyttävät koulun ennen ylioppilastutkintoa, eivätkä saavuta keskiasteen tutkintoa, heidän osaltaan tilanne on toisen näköinen. Täytyy katsoa, mitä syitä on koulun käynnin keskeyttämiseen ja pitää katsoa, mitä mahdollisuuksia voidaan löytää asiaan puuttumiseen. Näiden tuloksena voisi olla sen tavoitteen toteuttaminen, että Euroopan unionin jäsenvaltioissa saataisiin alle 10 prosentin koulunkäynnin keskeyttäminen. 10 prosenttiakin on tietysti korkea luku, mutta jos katsotaan tilannetta Euroopan maissa, mikä tilanne on, tilanne on hyvin erinäköinen. On sellaisia maita, joissa koulut keskeyttäminen on alle 10 prosentin, joissakin maissa on reilusti yli 10 prosentin. Me toivomme, että, että joskus kun seuraava puheenjohtajapäätämme tulee, jolla minä en ole, tule puhumme sitten tavoista, joka, joka olisi kenties 2-3 prosenttia. On hyvä koota yhteen eri käytänteitä, levittää hyviä käytänteitä ja tärkeää on, meidän tehtävämme tärkeä tehtävämme on koota tällaisia tietoja. Haluaisin kiittää myöskin edustaja Töökeisiä siitä, että hän mainitsi, että koulutus on integraation väline. Näin todellakin on. Ja haluaisin myöskin sanoa sen, minkä edustaja mainitsi, että kysymys on hyvin mutkikkaisista mutkikkaista toimista ja hankkeista, joita tarvitaan, jotka menevät pitemmälle kuin pelkästään koulutusta koulutuksen alueelle. Kysymys on nuorisopolitiikasta, terveyspolitiikasta, työpaikkojen luomisesta. Ne ovat hyvin tärkeitä, jotta ne väestöryhmät, jotka ovat tavallaan putoamassa, luomme ihmiskin romanit, otettaisiin ottaa huomioon. Yleinen kokemus on se, että lapsi, joka menee kouluun, ei kenties saa kotoa mukaansa tietoa siitä, miten voidaan mitä voidaan säännöllisesti käydä työssä, koska kenties vanhemmat ovat työttömiä eivätkä käy työssä, joten ei ole ympäristöä, joka suosisi koulunkäyntiä, joten koulun vaikutus ei ole riittävä, joten meidän pystymme samaan aikaan täyttä integraatiota silloin, kun vanhemmatkin saavat työtä, kun ne saavat koulutuksen ja kun terveys, terveydenhuoltokysymykset ja asumiskysymykset saadaan ratkaistua, ja koulu on tässä myös tärkeä osa, tässäkin asiasta täytyy koota paljon tietoja, jotta voisimme oppia toisiltamme. Nimittäin niissä maissa, joissa integraatio on ollut menestyksekkäämpää kuin kenties jossakin muualla, sieltä voimme saada paljon hyödyllistä tietoa. Haluan myöskin kiittää rouva Paljadellia. Hän erittäin viisaasta kysymyksestä, nimittäin humanistisia aiheita, humanistisia aiheita koskevaa kysymystä, tulkki korjaa, koska itsekin olen humanistikoulutuksessa, niin me kaikki tiedämme, että tekniikan ja luonnontieteiden osalta täytyy vahvistaa tutkintojen suorittamisen määrää. Nimittäin se edistää taloutta, koska sivistys, joka on määritellyt Eurooppaa se vähenee selvästi Euroopassa ja sillä merkitsee sitä, että Eurooppa köyhtyy, joten minä mielelläni äh, tulen lainaamaan tätä kommenttia, jonka edustaja esitti myöskin Unkarin parlamentissa, Unkarin hallituksessa, että me emme tekisi sitä virhettä, että pelkästään pyrkisimme, katsoisimme, että arvopäitä ovat tekniikan ja luontiteiden loppututkinnot. Euroopassa syntynyt eri alojen kesken terve tasapaino, jota täytyy vahvistaa. Ja sitten viimeinen kommentti, niin tässä yhteydessä oli vielä se, sain kysymyksen, joka liittyy aktiivista kansalaisuutta. Ja siihen sen osalta kysyttiin, mitä Unkari aikoo tehdä tällä alueella. No, me olemme käynnistäneet lukuisia ohjelmia Unkarissa Käytännössä katsoen äh, ne konferenssit, joissa aktiivista kansalaisuutta käsitellään. Sitten meillä on myöskin epävirallinen ministerikokous maaliskuussa, mutta monet asiantuntijat, professorit, poliitikot ovat saaneet kutsun meiltä tähän epäviralliseen kokoukseen, jotka voivat esittää laajan katsauksen Euroopan tilanteesta ja oman maansa tilanteesta, mikä kenties sitten myöskin johtaa siihen, että käynnistyy hankkeita, jotka tulevat olemaan menestyksekkäitä, niin että Euroopan nuoriso on paremmin perillä historiasta, politiikasta ja siitä, miten Euroopan unioni toimii. Ja tätä kautta myös osaltaan edistää sitä, että Euroopan unioni voimistuu. Haluan korostaa vielä kerran sitä, että meidän perustavoitteemme on, vastaanottokykyisen voimakkaan Euroopan rakentaminen, ja tätä täytyy myöskin tukea koulutukseen liittyvillä toimia. Haluan kiittää tarkkaavaisuudesta. Kiitoksia paljon ministerille. Pyytäisin siirtämään herra Kavaran kysymyksen sille kollegalle, joka on aihealusta vastuussa, eli liikkuvien, vaeltavien romanien kysymyksen osalta. Ehkä voisitte todellakin siirtää tämän kysymyksen kollegallenne vastattavaksi toivottavasti puheenjohtajakautenne aikana. Joka tapauksessa romanikysymys mielestäni on sellainen, joka on ollut Unkarissa aina hyvin tärkeä Ja aina siitä asti, kun Unkari on tullut EUn jäseneksi, niin meillä on ollut Euroopan parlamentissa romani jäsen. Olemme hyvin ylpeitä siitä, että tämä naispuolinen henkilö on voinut taata sen läsnäolollaan, että asiallista keskustelua romaniaiheesta on täällä käyty. Sitten meillä on tulossa myöskin mietintö romani, romaneista. Rova Fraka on Libe-valiokunnasta siinä esittelijänä. Me tiedämme, että tämä aihe on hyvissä käsissä, kun se on teidän käsissänne. Mutta tietysti aina voidaan kehitystä saada aikaiseksi. Ja kuten Rovat Ruppe aikaisemmin mainitsi, mainitsi, niin varmasti hän tarkastelee aihetta jatkossakin. En tiedä, onko se, mitä hän tuossa kertoi, totta vai oliko kyseessä vain huhut. Mutta olisin kiitollinen, jos voisitte tarkastella tätä aihetta hieman tarkemmalla silmällä. No nyt sitten toistan vielä mitä sanoin aikaisemminkin. Eli koitakaa varmistaa, että me saamme ohjelmiimme asianmukaiset talousarviovarat niin, että voimme myötä vaikuttaa 2020 strategian tulosten ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Koska emme me pysty talouskriisiä selättämään, ellei meillä ole asiallista koulutusjärjestelmää, mutta mehän voimme tehdä vain ehdotuksia teille ja toivoa sitten, että te teette sitten parhaanne järjestääksenne parhaalla mahdollisella tavalla eurooppalaisen koulutuksen. Kiitoksia paljon teille ja onnittelut teille ja toivotan, että, toivon, että Unkarin puheenjohtajakaudella erityisesti vieraita kieliä korostetaan. Erityisesti Arova Hannibalhan sitä korostikin. Ja on oikein mukavaa, että tämä asia on tunnustettu tärkeäksi ja sitä pidetään esillä. Mutta haluaisin tietää, onko esimerkiksi Unkarin ulkopuolella ketään sellaista, joka puhuisi Unkaria, koska se on äärimmäisen vaikea kieli. Varmastikin tämä on ihan keskeinen kysymys. Niin, kiitoksia paljon ministerille siitä, että olitte täällä paikalla ja kerroitte meille tavoitteistamme. Ja pystymme tällä tavalla varmistamaan, että olemme samalla aaltopituudella. Kiitoksia paljon. Meillä on nyt ongelma. Komissiolla ei ole tuolla paikkaa. Komissiolle tarvittaisiin sija majatalossa. Se helps them. Okay, thank you. Merci, au revoir. Please let them sit where when nobody is sitting. Päästäkää komissio istumaan. Splitterstroff, s'il vous plaît. Prenez place là où il y a une place. Olkaa hyvä ja asettukaa tänne toiseen riviin, missä ei ole noita merkittyjä paikkoja vielä. Siellähän ei, ei istu tällä hetkellä ketään. Hola. Tänne toiseen riviin. Mon... Siihen varajäsenten kohdalle. Paskelle. Ja. Ganz Ungarn ist hier, insofern haben wir keinen Platz für die Kommission. So. Nyt näyttää, että komissiolla ei ole paikkoja jäljellä ollenkaan. Koitetaanpa tehdä tilaa. So, wir gehen in der Anhörung weiter. Wir haben heute... Jatkamme kuulemista. Nyt meillä on täällä kulttuurista vastaava ministeri Search. Toivon, että tämä ei ollut aivan väärin tämä tapani ääntää nimi. Niin, kyllä. Ja mielellämme haluaisimme kuulla teiltä, miltä työ kuuden kuukauden aikana tulee näyttämään. Tiedätte, että meillä on Rova Sanchez-Smithin työ mietinnön kesken, joka liittyy kulttuurin ja luovan teollisuuteen. Meillä on myöskin kulttuuri- ja ulkosuhteet aiheena. Ja tietysti me toivomme, että Unkari puheenjohtajavaltiona toukokuussa viimeinkin saa hyväksyttyä mietinnön, joka liittyy kulttuurietikettiin. Toivon, että neuvosto ei tässä enää aiheuta meille vaikeuksia, vaan tulee menemään meidän suuntaamme niin, että me toukokuussa voimme hyväksyä asian täällä parlamentissa. Mutta herra ministeri, teillä on nyt puheenvuoro, olkaa hyvä. No puheenjohtaja, hyvät edustajat, hyvät naiset ja herrat. Tänä vuonna on tulossa suuri kulttuuritapahtumien hanke, johon liittyy Listvaransin 200-vuotisjuhla. Tämän yhteydessä nousee esille usein lyft niminen symfoninen runoilma Fala Martinin Meditation Poetique, runoilman osa, jonka runoilija osoitti Victor Hugolle, jonka teksti viehätti säveltäjä listiä. Jos katsomme tekstin säkeitä. Me saamme hyvin syvällisen tunteen siitä asiasta, joka Euroopan historiaa loppuun saakka, ei vain pelkästään Martin ja Listin aikoina, vaan myöskin yli sadan vuoden ajan sen jälkeenkin. Alarm, osarm, eli koripet oloen osarm. On entend que le bruit de cent mille soldats marchant comme un seul homme au devant du trépas. Les Roumains... Niin sadat tuhannet sotilaat marssivat yhtenä. Käskyt kaikuvat ilmassa. Euroopan historia, niin kuin äh, Runolia, tai säveltäjä nerokkaasti on esittänyt, Romain de Chac kirjoittaa 1822. Hän puhuu sotavaunuista, mutta kenenpä mielen ei tulisi mieleen seuraavan vuosisadan panssarivaunutaistelut, joten Euroopan historia on vuosisatojen ajan ollut vihan, sotajoukkojen, armeijien armeijoiden liikkumisen historiaa. Ennen kaikkea sitä. Haluais, tälle haluaa, halusi, halutaan loppu 2000-luvulla, jos tämä onnistuu, siinä, jotta tämä onnistuisi siinä keskeisenä välineenä on kulttuuri. No, lähdemme aika kaukaa liikkeelle Unkarin puheenjohtajakauden kulttuuriasioiden edistämiseen, mutta kuitenkin näillä kulttuuritoimien kautta on tavoitettavissa se, mitä on, mikä on tarpeen. Seura- lähin tärkein tavoite on yhteisen eurooppalaisen tietoisuuden luominen, yhteisen identiteetin määrittäminen, joka ohjaa meitä siihen suuntaan, että meistä tulee rauhan maailma. Ja kuten Immanuel Kant äh, asian kuvitteli, omassa teoksessaan ikuinen rauha. Meidän pitäisi tehdä kaikki sen eteen seuraavan viiden, kuuden kuukauden aikana. Kulttuurin alueella on kolme tärkeää kysymystä, joihin keskitytään puheenjohtajakauden aikana. Euroopan perintö otsakkeen alla toimiminen. Toinen asia on kulttuurin panos Eurooppa 2020 strategian toteuttamiseen – ja kolmas, taiteiden ja kulttuuriasi- taiteilijoiden kulttuuriasiantuntijoiden liikkumisen tavoite. Sitten myöskin audiovisuaalinen alue, jolla meillä on kaksi tärkeää tehtävää. Ensinnäkin lasten ja nuorten suojeleminen asianmukaisessa teknologisessa ympäristössä. Toiseksi kreatiivisten online-sisältöjen käsittely. Näiden rinnalla – Pidämme erityisen tärkeänä kulttuuri- ja audiovisuaalista aluetta yhdistävää europeana kirjastoa ja sen edistämistä. Puolen vuoden aikana kaikki nämä kaiken kaikkiaan perustamme seitsemän asiantuntijakonferenssia näiden asioiden käsittelemiseen ja yhden epävirallisen ministeristapaamisen urheilu, nuoriso- ja kulttuurineuvoston muodollinen kokous liittyy myöskin asiaan, jota on suunniteltu erätäväksi toukokuussa 19-20. päivä Budapestissa. Tärkeimpiä tavoitteita on se, että yleisemmin hyväksytte, saadaan hyväksymäksi sen asian merkitys, että Euroopalla on, kulttuurilla on ollut tärkeä merkitys Euroopan yhteiskuntien kehittymiselle ja yhteiskuntien yhteenkuuluvuuden vahvistamiselle Ja sen tiedon lisääntyminen että Euroopan kulttuurin tärkeä piirre on monimuotoisuus. Tämä on prioriteettejamme. Klassillisen Eurooppa on jatkuvasti uudistumassa ja sen muutoksen moottori ja kehittäjä on kulttuurien kesken tapahtuva jatkuva vuorovaikutus. Kulttuurin monimuotoisuuden piirre sisältää puitteissaan myöskin asiallisten asiapolitiikkojen tavoitteita ja prioriteetit. Haluaisin myöskin lyhyesti hiukan yksityiskohtaisemmin puhua edessä olevissa tehtävistä ja prioriteeteista. Äh, Joten 18 kuukauden trio-toiminnan loppuvaihe on se, joka on meidän edessämme. Ja Euroopan perinne otsikolla pyrimme löytämään symbolisia esimerkkejä. Euroopan perin, sitten otsikonapalat tapahtuva toiminta on hyvin tärkeä lainsäädännöllinen aloite ja Unkari puheenjohtajavaltiona käsittelee sitä prioriteettina. Unkari on ollut yksi niistä maista, jotka loivat perustaa hallitusten väliselle aloitteelle, joka nyt on noussut unionin tasolle. Euroopan historian ja kulttuurin tuntemus herättää meidät siihen, miten sankarillisia hetkiä, miten suurta menestystä, miten paljon aatteita, uskoja, normeja tai täyttämättömiä äh, unelmia on johtanut nykyiseen hetkeen. Yhtenä tavoitteena on, että Euroopan kansalaiset äh, pohtivat sitä, että he katsovat niitä arvoja, jotka ovat Euroopan rakentamisen perusta. Ja että he myöskin tunnustavat äh, sen, että miten he suhtautuvat näihin historian opetuksen tuote ja se, että nuoret voivat ymmärtää isän kotimaansa ja Euroopan historiaa, on tärkeää, että tätä kautta saadaan myöskin vahvistettua tietoista ja aktiivista, tieto, aktiivista kansalaisuutta Euroopassa. Meistä on hyvä, että Euroopan parlamentissa on, on ensimmäisessä käsittelyssä saatu hyvä lopputulos aikaan, koska parlamentin käsittelemät kysymykset ovat olleet pitkälti lähellä niitä kysymyksiä, joita neuvosto jo on käsitellyt. Tämä herättää perusteltua toivoa puheenjohtajakautta ajatellen siitä, että neuvosto ja parlamentti puheenjohtajakauden aikana lopultakin pääsee yksimielisyyteen tästä esityksestä. Neuvoston kokouksessa me olemme siis pyrkimässä siihen saamaan aikaan poliittisen ratkaisun. Unkari puheenjohtajavaltiona pyrkii myöskin edistämään sitä, että merkityt paikkakunnat voivat harjoittaa yhteistyötä, että syntyy verkosto, joten Euroopan perinteen äh, foorumi on sen, jonka järjestämistä nyt oli suunnittelemassa, joka tarkoitus pitää Visegradissa ja joka liittyy kulttuuri... on tärkeää, että hallitsevassa toiminnassa tämä kulttuuriperintötunnuksen jo saanut Visegradin äh, kuninkaanlinna on hyvä paikka tällaiselle tapahtiselle. Unkarin puheenjohtajakauden tärkeimmän tavoitteen politiikan alueella muodostaa se, miten katsotaan, miten kulttuuri voi osaltaan edistää Eurooppa 2020 strategian toteuttamiseen. Strategia ei mainitse erityisesti kulttuuria niiden alojen joukossa, jotka edistävät Eurooppaa älykkään, kestävän ja sisällyttävän sisällön kehittämisessä. Kuitenkin tällä alueella kuitenkin on ratkaisevan tärkeää se tuki, jota kulttuuri voi antaa. Ajatellen aiempia puheenjohtajakausia, joiden aikana on vaihdettu ajatuksia, pohdittu sitä, millä alueilla kulttuuri osaltaan voisi edistää Euroopan 2020 strategian toteuttamiseen. Me haluamme määritellä sen, miten yksittäisillä alueilla voidaan, mitä yksittäisillä alueilla on tarpeen jäsenvaltioissa ja unionin tasolla, minkälaisia toimia tarvitaan. Ja tämä tulee palvelemaan kunnianhimoisen tavoitteen saavuttamista, jonka myötä kulttuuri vuonna 2014 käynnistyvässä rahoituspuitteissa saa asianmukaista rahoitusta. Tämän, tämän hengessä mm, neuvosto suunnittelee johtopäätösten hyväksymistä toukokuun neuvoston kokouksessa. Meillä on kolme tavoitetta. Puheenjohtaja valtio tulee tarttumaan kulttuurin taloudelliseen potentiaaliin, ennen kaikkea ajatellen, miten tärkeää kulttuuri ja luovat alat ovat innovaatioiden osalta. Toiseksi tulemme tutkimaan sitä, miten kulttuuri vahvistaa yhteiskunnallista yhteenkuuluvuutta. Kolmanneksi tulemme arvioimaan sitä, miten kulttuuri voi edistää sellaisen yhteiskunnan syntymistä, jonka perustana on tieto ja innovaatio. Tähän aiheeseen liittyen Euroopan komission kanssa yhteistyössä järjestämme konferenssin helmikuun 28. ja maaliskuun ensimmäinen päivä Budapestissa. Ja maaliskuun lopussa haluaisimme epävirallisessa tapaamisessa jatkaa ajatusten vaihtoa näistä kysymyksistä. Me toivomme, että nämä kaksi tilaisuutta tulevat eh, johtamaan siihen, että neuvoston johtopäätöksissä tulee olemaan todellista sisältöä. Neuvosto, neuvoston 2011-2014 kulttuuriasioiden ohjelmassa yhtenä tavoitteena on taiteilijoiden ja muiden asiantuntijoiden liikkuvuuden edistäminen. Olemme iloisia siitä, että liikkuvuuskysymys on tärkeä myöskin unionin toimielimille, mutta olemme saaneet hyllistä kokemusta Euroopan parlamentin aloitteesta syntyneessä pilottihankkeessa. Pyrimme lisäämään kulttuurin äh, alalla toimivien henkilöiden liikkuvuutta ja poistamaan esteitä. Ja haluamme saada aikaan Euroopan laajuisen äh, tiedonhankintajärjestelmän, jolloin Mm, jos taiteilija, joka elää jossakin unionimaassa, haluaa mennä toiseen unionimaahan, saa tämän verkoston kautta tarvittavaa perustietoa. Tässä aiheessa toimimme myös, että saadaan aikaan neuvoston johtopäätöksiä toukokuisessa neuvoston kokouksessa. Tämä suunnitelma pyrkii yhdistämään liikkuvuuden tavoitteet ja myöskin tiedottamistavoitteet ja pyrkii edistämään myöskin verkottuvaa yhteistyötä ja tiedonvaihtoa asiantuntijoiden kesken. Unkarin aloitteissa tämä asia ensimmäisen kerran nousee neuvoston tasolla käsiteltäväksi ja suunnittelemme, että asiakirjan hyväksymisen yhteydessä jatkamme myöskin ministerien ajatusten vaihtoa neuvoston kokouksessa. Ulkoasio, ulkosuhteiden yhteydessä kulttuurilla myöskin on tärkeä tehtävä katsomme, että kulttuuri on katalysaattori. Jos kulttuuri asianmukaisesti nousee esille ulkosuhteissa, se vaikuttaa lukuisiin muihinkin alueisiin, edistää, se edistää Euroopan kansalaisten liikkuvuutta ja myöskin valtioiden keskistä yhteiskuntien välistä vuoropuhelua. Olemme erityisen iloisia siitä, että neuvoston kulttuuriohjelman yksi tärkeä prioriteetti on kulttuurin roolin vahvistaminen ulkosuhteissa. Asiakirjassa kehotetaan puheenjohtajavaltioita huolehtimaan siitä, että ulkosuhteiden yhteydessä myöskin kiinnittäisiin huomiota kulttuurin merkitykseen. Unionin kolmansien, unioni haluaa myöskin lisätä kulttuurisuhteita kolmansien maiden kanssa ja työohjelman osalta sen kanssa yhteydessä on Beachissä järjestettävä tapaaminen, jossa kulttuuri- ja ulkoasioiden johtajat tulevat tapaamaan. 2010 muuten oli, Page muuten oli Euroopan kulttuuripääkaupunki. Tämän tilaisuuden aiheena tulee olemaan monikulttuurisuus ja kulttuurisen, kulttuurista monimuotoisuudesta saatujen kokemusten käsittely, samoin myöskin suhteet naapureihin. Haluan myöskin kertoa teille siitä, että neuvoston toukokuun kokouksessa vuoden 2015 tullaan hyväksymään arvio, joka koski Euroopan kulttuuripääkaupunkeja. Tämä siis kulttuurin alueesta. Nyt haluaisin vielä lyhyesti palata audiovisuaalisen politiikan alueeseen ja tavoitteisiin, joita siellä on. Haluaisin todeta, että audiovisuaaliset kysymykset ovat Unkarissa kahden salkun käsiteltävänä. Ne ovat osin kansallisten resurssien ministeriön ja kansallisen kehityksen ministeriön toimialoihin kuuluvia. Meidän tehtävässämme kulttuuriulottuvuus liittyy elokuvataiteeseen ja kulttuurisisällön digitalisointiin. Kahden ministeriön välinen yhteistyö digitalisoinnissa tai konkreettisesti europeana – kirjaston yhteydessä on erittäin läheistä. Unkari pitää tärkeänä Euroopan hankkeen tukemista. Olemme iloisia siitä, että viisaiden ryhmä otti asiaan kantaan. Tämä paperi on täällä edessäni, niin olen pyrkinyt siihen tutustumaan siitä lähtien, kun se ilmestyi, joka käsittelee kulttuurisisällön digitalisointia. Tutkimme tätä ja sen mukaan, miten saamme sovittua komission kanssa, olemme valmiita tekemään asiasta suosituksia. Pidämme avainkysymyksessä olevaa sitä, että suojellaan alaikäisiä, riippumatta siitä, minkälaisesta mediasta on kysymys. Lapsille ja nuorille on luonnollista uusien teknisten välineiden käyttäminen, mutta heitä uhkaa kaikkein eniten uhkaavat kaikkien eniten uusista välineistä lähtevät vaarat. Euroopassa on pyritty aikaisemminkin suojelemaan alaikäisiä. 1998 neuvosto hyväksyi ensimmäisen suosituksen toisen 2006, joka koski alaikäisten suojelua, ja tämä tehtiin yhdessä parlamentin kanssa. On ollut myös muita aloitteita tällä alueella. Puheenjohtajakauden aikana pyrit, katsotaan, että kun audiovisuaalinen alue muuttuu nopeasti, on ajankohtaista katsoa uudestaan näitä määräyksiä ja pyrkiä tekemään niistä ajankohtaisia. Euroopan eh, komission tulisi tehdä raportti niistä neuvoston suosituksista ja niiden toimenpanosta, jotka koskevat alaikäisten suojelua. Komission tiedonnan yhteydessä toivotamme, toivomme, että neuvosto tulee hyväksymään asiasta johtopäätöksiä. Ja tässä yhteydessä neuvosto tulisi pyytämään, että jäsenvaltiot panisivat tehokkaasti toimiin suosituksessa olevat normit ja suositukset, ottaen huomioon tekniset, tekniikan alueella tapahtuneet muutokset. Ja lopuksi eh, ne puheenjohtajavaltio tulee myöskin tutkimaan uudestaan vuonna 2006 tehtyä suositusta. Toinen tärkeä asia puheenjohtajavaltiolle on audiovisuaalisen politiikan alueella luovan online-sisällön käsittely. Digitaalinen vallankumous on muuttanut hyvin pitkälti audiovisuaalista luovaa työtä ja luovien teosten esittelyä, levittelyä sekä myöskin niiden saatavuutta, niihin, niihin käsiksi pääsemisen muotoja. Rajat ylittävät palvelut ja näiden sisältöjen kehittäminen, niistä voidaan todeta, että yksi este niille, este niille on digitaalisten markkinoiden pirstaleisuus. Me näemme tärkeäksi sen, että pyritään poistamaan esteitä, jotka erottavat toisistaan eri jäsenvaltioiden markkinat. Tätä kautta voidaan saada aikaan todellinen eurooppalainen digitaalinen mark- digitaaliset markkinat. Odotamme, että Euroopan komissio 2011 julkaisee vihreän kirjan, jossa katsotaan niitä vaikeuksia, joita on silloin, kun on kysymys luovien sisältöjen levittämisestä. On ettävä ratkaisuja, jotka ovat äh, lainkaltaisia ja jotka tekevät mahdolliseksi vaihtelevan tarjonnan ja myöskin turvaavat taiteilijoille, sisällön tekijöille äh, kunnollisen toimeentulon. Ministerien on asianmukaista harjoittaa yhteistyötä myöskin äh, niiden ministerien kanssa, jotka ovat tekemisissä markkinasääntöjen ja älyllisen sisällön kysymysten kanssa. Tästä toiminnasta riippuu myös se, milloin komissio tulee julkaisemaan mainitun vihreän kirjan. Tämän vuonna huhtikuun puolessa välissä on konferenssi, jonka järjestämme, joka liittyy audiovisuaaliseen teollisuuteen. Siinä tullaan puhumaan audiovisuaalisen teollisuuden kilpailukyvystä Euroopassa. Noin. Hyvät naiset ja herrat, henkilökohtaisesti haluaisin vielä sanoa, että uskon, että kulttuurin välineillä voimme saavuttaa sen, että Euroopan kansalaiset eivät katsoisi unionia pelkästään taloudellisalueena, vaan kulttuurallisena ja henkisenä alueella, joka rikastu, tekee elämästä rikkaampaa ja avoin, joka avoimempaa. Me pyrimme, toivomme, että kuuden kuukauden aikana, vaikka saisimme konsolisoitua voimakkaamman unionin, jonka annamme eteenpäin Puolalle. Haluan kiittää teitä ja odotan mielenkiinnolla kysymyksiänne. Paljon kiitoksia ministerille. Meillä on kuusi parlamentin jäsentä, jotka haluaisivat käyttää puheenvuoron. Ja pitäydytään aikataulussa. Ensimmäiseksi Kavada. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos ministerille. Hän käsitteli hyvin monia eri alueita tässä omassa puheessaan kertoi Unkarin puheenjohtajuuskauden painopisteistä. Itse arvostin varsinkin, enkä varmasti ollut ainoa, sitä, että viittasitte tähän kulttuurin vuosisataan. 1900-lukuhan oli ikään kuin sodan vuosisata, mutta myös kulttuurin vuosisata. Ja itse olen tutustunut Unkarin kulttuuriin ihan lapsesta lähtien ja Tiedän, että teillä on siinä hyvin pitkät perinteet. Unkarilla on myös sotaisa menneisyys. Unkari on ollut milloin kenenkin miehittämä Neuvostoliiton, natsien ja sitä ennen monien muiden. Mainitsitte myös Victor Hugon ja sen vapauden, joka puolustukseen ja puolustajiin liittyy. Tämä pätee hyvin myös ministeriin, joka edustaa omaa hallitustaan. Eilen komissaari Neli Krös vaati uudestaan Unkarin hallitukselta tietoja tästä medialaista. Sen tulisi kunnioittaa tätä eurooppalaisten äh, perusoikeuksien kirjaa. Eli medialaki ei tosiaan voi rikkoa ihmisoikeuksia millään tavalla. Minut tämä medialaki yllätti, koska unkarilaiset ovat sinänsä rohkeita ihmisiä, mutta silti siellä syrjitään esimerkiksi ulkomaisia yrityksiä. En tiedä, minkälaista vastarintaa tälle asialle on ollut. Aiotteko te nyt muuttaa tätä lakia, jotta se olisi perusoikeuskirjan mukainen? Dank, Frau Kiitoksia. Ja sitten Badia Ikucek. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro, por sus explicaciones aquí en relación a las políticas. Kiitoksia, esityksestäni, joka koski siis kulttuuripolitiikkaa. Me tarkastelemme tässä politiikan alaa, jossa meillä ei ole paljon toimivaltaa, mutta sitäkin enemmän vastuita. Mainitsitte tavoitteen, jonka myötä pitäisi luoda tällainen yhteinen eurooppalainen identiteetti. Enkä usko, että identiteettejä voidaan luoda identiteetti tunnetaan, koetaan. Tietysti voidaan käynnistää kaikenlaisia aloitteita, jotka auttavat sitten kehittymään sen suuntaisesti. Paljon puhutaan eurooppalaisen identiteetin tarpeesta ja joskus kuullaan ihmisten sanovan, että me tarvitsemme yhteisen historian tälle Euroopallemme, mutta en oikein näe, kuinka pystyisimme kaikki sopimaan yhdessä poliittista poliittisesta historiasta ja sosiaalisesta historiasta, koska on niin monia eri näkökantoja, jotka eroavat toisistaan. Historiassa on aivan viime aikoina tapahtunut muutoksia. Ja minä olen aina ajatellut, että sosiaalista ja poliittisesta historiasta on hyvin vaikea puhua yhdessä, mutta ehkä pystymme puhumaan eurooppalaisesta kulttuurihistoriasta yhteisenä käsitteenä. Ja tätä voitaisiin käyttää apuna eh, ajatusten vaihtoon. Ja kulttuuria ajattelen tässä nimenomaan taidevirtauksien vaikutuksena ja yhteensulautumina. Eli tällaisen ajattelun myötä voitaisiin saada aikaiseksi yhteinen käsitys. Haluaisin kuulla käsityksenne siitä. Ja sitten puhuitte tärkeästä käsi- tai ajatuksesta, eli alaikäisten suojelusta verkossa ja nettisisältöjen arvioinnista ja sääntelystä. Me näemme, mitä ongelmia liittyy, kun yritetään tasapainottaa tekijänoikeuksia ja sitten toisaalta tasa, päästä, taata vapaa pääsy kulttuuriin. Meidän täytyy ryhtyä pohti, pohtimaan tätä aihetta ja etsimään vastauksia siihen. Ja mietinkin, että oletteko te paneutuneet tähän aiheeseen ja pyrkineet etsimään siihen vastauksia. Ja no sitten alaikäisten suojelusta online ympäristöissä. Olen iloinen, että puututte tähän aiheeseen, koska internetin hallinnointiin omistetaan paljonkin keskusteluaikaa vuosittain. Ja seuraavalla foorumilla varmastikin asiaan voitaisiin pureutua aiheeseen tarkemmin. Yksi kysymys kuuluu, minkälaisia minkälaisia muutoksia uudessa teknologiassa tällä hetkellä on käynnissä ja on tapahtunut ja mitä voitaisiin tehdä alaikäisten suojelemiseksi entistä paremmin. Ja, ja sitten Tryppel. Vorsitzende, ähm, erste konkrete Frage. Kiitos. Minä kysyisin myös ministeriltä tästä Europeanasta digitaalisesta kirjastosta. Joissakin maissa digitalisaatio ei ole vielä kovin pitkällä Sitten tässä edustaja Kavada kysyi myös minua kiinnostavasta asiasta. Te tässä totesitte, että suositte kulttuurista monimuotoisuutta ja että haluaisitte luoda tällaisen eurooppalaisen kulttuuritilaan tai markkinat niin, että Eurooppa ei olisi ainoastaan talousalue, tästä aiheesta keskustelu on vasta käynnistymässä. Jotkut ihmiset ovat kovinkin huolissaan vapaudesta, unkarilaisten vapaudesta ja vapauksista liittyen juuri tähän uuteen medialakiin. Julkisesti asiasta on sanottu kaikenlaista, mutta kyseessähän on se, että kulttuurin sisältöä pyritään rajoittamaan ja Esimerkiksi antisemitismi on Unkarissa kasvussa. Arvoisa puheenjohtaja, arvoisa ministeri, voin yhtyä juuri siihen, mitä edellä tuossa sanottiin. Tiedot, joita olemme saaneet Unkarista, ovat minun nähdäkseni kovin huolestuttavia. Eli se, mitä sanoitte eurooppalaisen kulttuuripolitiikan tavoitteista ja omista prioriteeteistanne puheenjohtajakaudellanne ja toisaalta, mitä olemme kuulleet Unkarista kulttuuripolitiikan suhteen, ovat asioita, jotka on vaikea erottaa toisistaan. On tietoja, raportteja siitä, että taiteilijat, jotka ovat hallituksen, hallitukselle kriittisiä, ovat joutuneet henkilökohtaisten hyökkäysten ja kampanjoinnin kohteeksi. Esimerkiksi kansallisteatteri, joka on enemmänkin kansainvälinen teatteri, alkaa pikkuhiljaa kutistua kansallisen tason toimijaksi. Olemme kuulleet, että Georg arkistot jo, joutuvat säästötoimien kohteiksi ja teatteriproduktioita ei enää rahoiteta. Esimerkiksi saksalainen Sanomalehti Die Welt, joka on konservatiivis tyyppinen lehti, puhuessaan kulttuuriasioista toteaa, että valtion interventiot ovat yhä antisemitistisempiä. Ehkäpä voisitte kertoa enemmän siitä, mitä me kuulemme Unkarista ja mitä toisaalta suhteuttaa sen siihen, mitä teidän tavoitteenne kulttuurialalla ovat, jotka tietysti ovat jotakin sellaista, mihin me voimme myöskin tulla mukaan tukijoina. Herra Biski seuraavaksi. Herr Minister, es ist gut, dass Sie... Niin, kiitos. Herra ministeri, on hyvä, että mainitsitte suuren unkarilaisen listin. Hän aluksi, hän on myös suuri eurooppalainen. Haluaisin kiinnittää huomionne yhteen ongelmaan, joka käy mielessäni jatkuvasti. Teillä on suuri audiovisuaalinen ohjelma, ja kysymys, joka nyt nousee, on se, että minä pidän Jod Lukácsia opettajani. Hän on tehnyt suuria virheitä, mutta hän on myöskin erinomaisia ajatuksia, erinomaisia ideoita. Mitä me teemme sille osalle eurooppalaista kulttuuria, joka ei sovi tällaiseen mustavalkoiseen teemaan, esimerkiksi Jan Jancho tai Andrzej Vaida Puolassa. Ajattelen niitä saksalaisia ohjaajia, jotka nyt ovat satavuotiaita, Kurt Metzger. Hän on tehnyt propagandaelokuvia ja niin sanottuja kellarielokuvia, jotka ovat olleet kiellettyjä. On olemassa erinäisiä itä-eurooppalaisia ohjaajia, jotka ovat tehneet elokuvia, joista yleisö piti ja jotka myös ovat olleet panoksia eurooppalaiseen kulttuuriin. Miten te suhtaudutte näihin keskisuuriin tekijöihin? Äh, ja sitten haluaisin kysyä myöskin äh, medialaista. Tämä on kysymys, joka liittyy tähän että Kuitenkin nyt Unkari voi toimia järkevästi näiden keskisuurten tekijöiden kanssa, ja myöskin Puola, joka seuraa Unkaria puheenjohtajavaltiona, on myöskin suuri kulttuurimaa. Sekin voisi kenties äh, ottaa esille näitä kiisteltyjä eurooppalaisen, itä-eurooppalaisen kulttuurin edustajia osaksi tätä yhteiseurooppalaista kulttuuria? Ministeri, nyt voitte vastata tehtyihin kysymyksiin. Eh, hyvät edustajat, hyvät naiset ja herrat. Yritän reagoida lyhyellä yhteenvedolla esitettyihin kommentteihin. Kavada, herra Kavada mainitsi, niin, olin yhtä mieltä hänen esittämästään kommentista, niin, mutta katsoisin johtopäätöksiä hiukan vivahteikkaammin. Jos ajatellaan sitä, mitä Neli Cruz esitti, mitä varauksia hänellä on, niin minulla on hyvin yksityiskohtainen tieto näistä. Käsittääkseni hän puhuu, voimme puhua kolmesta varauksesta. Yksi liittyy lainsäädännön harmonisointiin. Toinen kysymys on käsitteen selkeyttämisen kysymys, joka liittyy tähän tasapainoiseen tiedottamiseen. Ja kolmas on äh, integraatiokysymys. Olen henkilökohtaisesti sitä mieltä, että kysymykset, joidenka, jotka on tärkeää selkeyttää ja tässä muodossa sisällyttää Unkarin medialakiin, no, mutta nyt kun tunnen nämä varaukset, ne ovat ne eivät suinkaan tue sitä, sitä intensiivistä reaktiota, joka on ollut mediassa ja poliittisissa piireissä ja joka on liittynyt tämän lain hyväksymiseen. Haluaisin korostaa tällä sitä, että ei kuulu minun toimivaltaani ottaa kantaa näistä asioista – mutta en halua kuitenkaan kiertää kysymystä. Siksi sanoin sen, mitä te nyt saitte kuulla. Mitä tulee sitten rouva edustajan kysymykseen, ajattelen sitä, miten on mahdollista välittää yhteisen eurooppalaisen tiedon perusarvoja, niitä, jotka voisivat olla kantavina pilareina 2000-luvun Euroopan tiedolle. Me ajattelemme, että perinteemme ovat näissä erittäin rikkaita yhteinen eurooppalainen kulttuuri, yhteinen eurooppalainen historia, yhteinen eurooppalainen kulttuurihistoria ovat, niissä on runsaasti tällaista aineista. Ja otamme, jos otamme sieltä esille ja näytämme ja arvostamme sellaisia arvoja, jotka ovat tältä kannalta katsottuna tärkeitä, joita esimerkiksi Europeana ohjelmassa on nähtävissä. Voidaan sanoa, että nämä ovat hyvin tärkeitä ja minä henkilökohtaisesti olen tämän suuri kannattaja. Mutta kysyttiin, mitä minä ajattelen siitä, että Unkarin henkisiä arvoja on ilmestynyt tämän puitteissa vain hyvin pienessä määrin. Tämä on juuri se, mitä me haluamme muuttaa. Ja toivon, että kuuden kuukauden aikana voidaan nähdä tuntuvaa muutosta. Edustaja Tryppelin kysymyksistä haluaisin sanoa, että, että Euroopan arvojärjestelmän perustana, arvojärjestelmä, johon kuuluu kulttuurinen ja älyllinen monimuotoisuus runsaana on äh, tavallaan ajautunut äh, harhateille Euroopassa. Mainitsin tässä herrat Havel ja Kondraat, jotka kumpikin ovat hyviä äh, ystävieni. Ja olen yhtä mieltä huolestuneisuudesta, joita esittävät. Mutta mitä tulee antisemitismiin Euroopassa, Unkarissa, pyytäisin kaikkia katsomaan, mit, mitä Isvan Bibo, eräs suurimpia ajattelijoita 1900-luvulla, esitti selvityksessään jonka hän kirjoitti antisemitismistä Unkarissa. On olemassa muitakin mielenkiintoisia tutkimuksia tästä aiheesta. Mutta viime vuosikymmeninä ajatellen haluaisin kiinnittää huomioon siihen, että Unkarissa, kuten useimmissa Euroopan, Keski-Euroopan maissa, on ollut sadan vuoden ajan perinteenä antisemiittinen puhe. Ja haluaisin sanoa, että se on jäänyt toisarvoiseksi poliittisessa keskustelussa. Ja se puolue, joka esimerkiksi on rakentanut oman retoriikkansa tälle perustalle, on Unkarissa pudonnut pois parlamentista. Unkarissa äänikynnys on 5 prosenttia. Tämä puolue MIEP, joka muutama vuosi sitten ei enää ollut parlamentissa edustettuja, osoitti meille Unkarissa sen, että, että ne, jotka ajavat antisemitististä käsittelytapa asioissa, heidän lukumääränsä ei ole edes 5 prosenttia. Tietysti on olemassa kätkettyä samitismia ja on ihmisiä, jotka ovat muukalaisvihamielisiä, mutta tosiasia on, että Orbanin hallituksen tultua valtaan viimeisen kahdeksan vuoden aikana se, että sinä aikana olisi lisääntynyt antisemitismin intensiivisyys. Minä en näe asiaa näin, enkä ole tästä väitteestä yhtä mieltä, koska minusta näin ei ole. On ö, huolestuttavia merkkejä, joita täytyy käsitellä, mutta se, että olisi että tällainen kurssi olisi vahvistunut, siitä minä en ole vakuuttunut. Ja jos ajattelemme sitä, että kansallisteatteri mitä ajatellaan kansallisteatteria, tiettyjä arkistoja. Kun uusi hallitus aloitti toimintansa, silloin välittömästi ryhdyttiin varoittamaan ja sanomaan, että kahden viikon sisällä vaihtuu kansallisteatterin johtaja ja erinäisten muiden laitosten johtajat. Nyt on kulunut kahdeksan kuukautta ja ketään ei ole vaihdettu. Jos näin olisi tapahtunut, niin minä voisin sanoa, että niin, todellakaan tätä ei ole tapahtunut. Joten hallitus peri sellaisen budjettitilanteen edelliseltä hallinnolta, joka kahdeksan vuoden aikana tuhlasi, että kulttuuri tavoitteille tänä vuonna ja ensi vuonna käytettävät summat ovat alentuneet niin, että jotkin arkistot ovat lähellä sulkemista ja laitokset, pienemmät teatterit ovat siinä vaaratilanteessa, että ne kenties suljetaan, mutta me teemme kaikkemme. Minä käyn viikoittain taisteluita budjetista vastaavan kollegan kanssa. Meillä, niin, meillä ei ole siis niitä, jo, niiden henkilöiden kanssa, jotka ovat vastuussa budjetista, niin ministerien kanssa, meillä ei ole äh, varsinaisessa valtiovarainministeriä, kenen kanssa taistelua siitä, mm, mistä voisin sanoa yleisesti ottaen liittyen niihin kysymyksiin, joita nyt on esitetty, että tämä hallitus ei pidä kulttuuria ylellisyytenä. Emmekä me voi pitää sitä ylellisyytenä, sillä se ei ole perusta, että taloudellisesti hyvässä maassa, hyvin menestyvässä maassa käytettäisiin rahaa myös kulttuuriin, päinvastoin. Maa, jolla on, jossa on huomattavaa toimintaa kulttuurin alueella, sen vaikutus myöskin talouteen lisääntyy. Tämä on nähtävissä Saksassa, Japanissa, Kiinassa. Voisin ottaa esille tästä lukuisia esimerkkejä. Ja meidän täytyy päästä eroon kolmesta väärästä kulttuurin käsitteen ymmärtämisestä. Ensimmäinen on se, että jotkut katsovat kulttuuria propagandaksi. Katsotaan, että hallitseva puolue käyttää kulttuuria poliittisena tai ideologisena välineellä, jolla se pyrkii muuttamaan väestön tietoisuutta. Toinen huono tapa lähestyä kulttuuria on se, että katsotaan, että kulttuuri on viihdettä, entertainment, sanan täydessä merkityksessä. Ja lopuksi on olemassa sellainenkin käsitys kulttuurista, että kulttuuri nähdään vain tavaraksi. Jos me ajattelemme sitä, että, että jos kaikki poliitikot eh, Euroopassa eh, ymmärtäisivät sen, että kulttuuri ei ole tätä, vaan se mm, kulttuuriin täytyy pystyä sitomaan aivan uudenlaisia odotuksia. Silloin he ymmärtäisivät sen, että myöskin rahoituskysymyksissä voitaisiin käydä huomattavasti rauhallisemmin keskustelua asioista niin Unkarissa kuin koko unionin alueella. Paljon kiitoksia sitten Visas. Señora presidenta, muchas gracias, señor ministro. Kiitoksia paljon, arvon ministeri. Piritte meille hyvin mielenkiintoisan esitelmän. Monet niistä kysymyksistä, joita olin aikonut esittää, niin kollegat jo esittivätkin. Maria tuossa puhui esimerkiksi eurooppalaisesta identiteetistä. On tärkeää korostaa tätä identiteettiä kulttuurin kautta. Minä haluaisin nyt viitata ei pelkästään tähän suojeltavaan aarteeseen, vaan tämänhetkisen ja tulevaan kulttuuriin Euroopassa. Meidän ei pidä pitäytyä pelkästään suojelemaan suurta eurooppalaista kulttuuria, joka meillä on, koska tässä mielessä meillä on käytettävissämme myös uudet viestintävälineet, online-kulttuurit ja internetin tarjoaman kulttuurin suojelu ja esimerkiksi tekijänoikeuksien suojaaminen uuden teknologian yhteydessä ja sen avulla. No te viittasitte esimerkiksi taiteilijoiden liikkuvuuteen ja haluaisin esittää tähän liittyen kaksi kysymystä. Taiteilijat ovat ihan määritelmänsä mukaisesti sellaisia henkilöitä, että he eivät tee jatkuvasti työtä, joten on välttämätöntä, että heitä suojataan asian asian, heitä suojataan asianmukaisesti. Ajatellaan nyt vaikkapa orkesterin johtajaa, joka siirtyy maasta toiseen ja hänen olisi hyvin vaikeata saada, tai hänellä on hyvin vaikeaa saada sosiaalista suojelua. Onko Unkarin puheenjohtajavaltiolla jonkinlaisia ajatuksia tämän suhteen? Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös ministerille tästä analyysistä, joka kattoi eri kulttuurialat Euroopassa. Minä halusin kysyä kulttuuriteollisuudesta, luovista aloista. Tämä asia koskettaa tätä valiokuntaa erityisen läheisesti ja me haluamme keskittyä nimenomaan siihen, miten luovat alat voivat tukea taloudellista kasvua. Tämä asia liittyy myös sosiaaliseen kohesioon, kulttuurien moninaisuuteen ja innovaatioihin. Nämä kaikki ovat kehityksen kannalta tärkeitä. Siksi meidän täytyy pyrkiä vapauttamaan se potentiaali, jota luovilla aloilla on, erityisesti digitaalisten teknologioiden kautta. Ja samalla täytyy myös muistaa, että viranomaisten, paikallisviranomaisten ja yksityisten yrittäjien täytyy tehdä läheistä yhteistyötä. Ja haluaisin kuulla, miten Unkari puheenjohtajavaltiona edistää tätä asiaa? Eli mihin tiettyihin asioihin aiotte keskittyä luovien alojen ongelmien kohdalla EU:ssa? Merci, Frau Pagliadelli. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia ministerille tästä esityksestä, joka oli hyvin mielenkiintoinen ja olen aivan vakuuttunut, että nämä moninaiset teemat kattavat myöskin käytännön ongelmien ulkopuoliset aihealueet niiden lisäksi. No minä puhuisin tästä eurooppalaisesta kulttuuriperintötunnuksesta. Tai itse asiassa en puhu siitä, jätän sen tulevaisuudessa käytäviin neuvotteluihin. En tällä hetkellä paljasta kortteja, niin katsotaan nyt sitten, kuinka päästään lopulliseen tekstiversioon. Siinä nähdään sitten tavoitteet, jotka liittyvät eurooppalaiseen koheesioon. Yksi huomautus. Ollaan nyt rehellisiä. Me emme ole vielä kykeneviä määrittämään eurooppalaista kulttuuria antiikki antiikin ajan kulttuuria eikä nykykulttuuria, emmekä pysty määrittelemään myöskään eurooppalaista identiteettiä. Vielä etsintä on käynnissä. Meillä on paljon työtä tehtävänämme, jotta pystymme vielä määrittelemään nämä asianmukaisesti. Joten teidän puheenjohtajakautenne panos tässä suhteessa olisi mielenkiintoinen kuulla. Eli tutkimus eurooppalaiseen identiteettiin liittyen ja Euroopan ja Euroopan, eurooppalaisen identiteetin määrittely on hyvin tärkeä ja myöskin teidän puheenjohtajakautenne panos tämän asian suhteen voi olla hyvin merkittävä. Ja kun otetaan huomioon oman maanne ongelmat esimerkiksi teatterimaailmaan ja romaanikysymykseen liittyen, niin näistä, näistä väitteistä huolimatta kysyisin, kuinka te aiotte käyttää kulttuuria e- ja eurooppalaista kulttuuria välineenä meidän sisäisten suhteittemme edistämiseen. Kiitoksia. Takula. Ja edustaja Takkula. Arvoisa puheenjohtaja, ensinnäkin haluan kiittää ministeriä varsin hyvästä eurooppalaista puheenvuorosta. Se oli laaja, laaja ja kattava ja nosti monia kysymyksiä, niin kuin tässä on nähtykin. Ehkä sen verran tuosta eurooppalaisesta identiteetistä vaan toteaisin, että on ehkä vaikea löytää sen tyyppistä eurooppalaista identiteettiä että jos joku asia tai identiteetin osa on yhteinen vaikkapa budapestissa madridissa ja kööpenhaminassa että tämän tyyppistä ei löytyisi sitten vaikkapa buenos airesista tai new yorkista tai moskovasta. nimittäin kyllä maailma on sillä globalisoitunut ja ehkä se meidän identiteettimme perusta kuitenkin löytyy vaikkei kaikki sitä halua tunnustaa siitä eurooppalaisesta historiasta ja perinteistä lähtien kristillisistä arvoista hellenismistä ja roomalaisesta oikeudesta. mutta joka tapauksessa erittäin hyvä on kuitenkin että kun olemme euroopan parlamentissa ja teillä on euroopan unionin puheenjohtajuus että keskitytään miettimään sitä että millä tavalla eurooppalaista yhteistyötä voidaan myös niin kulttuurin kuin sosiaalipolitiikan alalla viedä, viedä eteenpäin ja tässä suhteessa tervehdin, tervehdin ilo, ilolla noita näkemyksiä Tuo lastensuojelu ja internet nousi hyvin myöskin esille ja se on tärkeä kysymys, kun nämä luovat alat ovat nyt EUn kasvun lähteenä ja niitä tulee kehittää, mutta on hyvä muistaa myöskin tämä eettinen, eettinen tasapaino ja, ja minusta se on erittäin hyvä, kun katsotaan asioita Euroopan laajuisesti. Tuo antisemitismin kysymys on noussut täällä nyt esille mehän olemme Euroopan unionissa laajasti sitoutuneet vastustamaan antisemitismiä. Ehkä tällä viikolla on hyvä siitä siksi puhua, kun tänä iltana täällä Euroopan parlamentissa on holokausti muistojuhla, missä on äh, nobelisti Elie Viisel juhlapuhujana ja näin edespäin. Mutta kun itse olen erittäin aktiivisesti asian kanssa tekemisissä, niin minusta on aivan kohtuutonta väittää, että nyt Unkarissa olisi tapahtunut viimeisten kuukausien aikana jotakin muutosta. Eihän näin asia ole. Tästä on löytämässä kansainvälistä dataa ja, ja, ja voi sanoa, että Euroopan laajuisesti yleensä meillä on huolestuttavia piirteitä ja niihin meidän pitää po, po, niin puuttua. Mutta se, mikä minua hiukan häiritsee, tässä keskustelussa ja sehän johtuu meistä poliitikoista itsestämme että me pyrimme luomaan täällä tällaista vääränlaista hallitus oppositio vastakkainasettelua kun meidän pitäisi keskittyä yhdessä nyt unkarin puheenjohtajuuskauden niin ohjelmaan ja miettiä miten me yhdessä unkarin johdolla voitaisiin saada, voitaisiin saada enemmän asioita irti. Ja kun esimerkiksi tämä medialaki, minusta se on aivan surullista, että, että minkälaisia puheenvuoroja käytetään. Te sanotte, että se ei ole teidän toimivallassa oleva kysymys mutta eihän se ole meidänkään toimivallassa. Komissio siinä toimii ja, ja komissio tekee sitä selvitykset ja näin edespäin mutta minusta tuntuu että nyt jotkut poliitikot ovat ikään kuin halunneet lamauttaa koko unkarin puheenjohtajuuskauden aloituksen tällä ettei ole päästy asioihin vaan on puhuttu tämän medialain ympärillä ja näin edespäin. Ja, ja tässä suhteessa toivonkin että, että se asia nyt pannaan syrjään ja, ja komissio selvittelee sitä Unkarin kanssa ja mikä olisi ehkä meidän kannalta kiinnostavampaa meidän pitäisi saada kaikkien kaksikymmentäseitsemän jäsenmaan medialait tänne ja sitten voidaan puhua taas eurooppalaisesta ulottuvuudesta. mutta arvoisa puheenjohtaja haluan tämän nostaa sillä esille koska minusta tuntuu siltä että, että liian usein myöskin me parlamentaarikkoina ikään kuin lamautamme puheenjohtajamaita toteuttamasta niiden ohjelmaa äh, lähtemällä väärällä tavalla syytöksen tai osoittelun linjalla. Minusta nämä puheenvuorot, mitä tänään on täällä käytetty, on ollut loistavia puheenvuoroja, hyviä eurooppalaisia puheenvuoroja ja haluan osaltani niin tukea ja rohkaista Unkaria puheenjohtajuuskauden äh, tavoitteissa ja, ja toivon, että myöskin tämä parlamentti voi olla tukemassa ja viemässä eteenpäin, että tämmöinen eurooppalainen dimensio voisi sitten vahvistua myöskin koulutuksen, kulttuurin ja urheilualalla. Vielen Dank. Der Kollege Martin. Ja, ich möchte doch eine etwas niin, haluaisin edustaa hiukan toisenlaista kantaa kuin edellinen puhuja. Herra valtiosihteeri, haluaisin äh, hiukan ravistella teitä. Älkääpäs nyt liioitelko, herra Martin. Älkääpä keskeyttäkö minun arvoa puheenjohtaja. Te aina keskitätte minut, ehkä teidän pitäisi joskus myös mennä Unkariin. Niin, Voisin sanoa, että en, ole tässä selitystä, että en ole vastuulla alueesta. Kuitenkin se alue, josta te vastaatte, silloin vastaus, johon me olemme saaneet, on sellainen vastaus, jonka me saaneet, kun saamme vastauksen valtuuskunnalta, joka tulee Kiinasta. Se, mitä intellektuellinen yleisö käsittelee, mikä sitä liikuttaa, on se, että on puututtu siihen, miten perustavanlaatuisesti nähdään perusoikeudet ja ihmisoikeudet ja niistä lähtöisin olevaan eurooppalaisen identiteettiin. Muistan, miten me perustus, perusoikeuksia käsittelevässä valikunnassa olemme käsitelleet nimenomaan medioiden keskittymistä erilaisissa maissa, mutta se, että, että nyt Unkarin medialaki jotenkin toimisi päinvastoin, on vitsi, jota en ole koskaan aikaisemmin kuullut. Minusta se alue, josta te vastaatte, joka on hyvin klassinen alue, kulttuuri, yhteys, sitoutuminen siihen vastaukseen, jonka te annoitte, että se on teidän vastuullanne. Minä haluaisin ainakin että toimisit ainakin sisäisesti omassa maassanne, vaikka te täällä sanoisittekaan selvästi mitään asioita täällä. Jos ajatellaan lausuntaa, jonka kuulimme täysistunnossa viime viikolla parlamentissa, kun teidän pääministerinne hyvin konkreettisen arvostelun, jota tuli esille eri ryhmistä, joka koski käytäntöä Unkarissa, että hän torjuu sen sanomalla sen, että hän ei halua, että Unkarin kansaa loukataan, että tässä olisi loukattu Unkarin kansan ylpeyttä. Minä kehottaisin teitä, herra valtiosihteeri, ottamaan kantaa. Katsotteko, että tämä on oikea tapa käydä keskustelua, kun on kysymys konkreettisista kysymyksistä, että niihin ei vastata vetoamalla kansalliseen ylpeyteen, vai onko niin, että tässä palataan takaisin aikaan, jota Jörg Konrad, unkarilainen kirjailija, on nimittänyt uuden tyyppiseksi diktatuuriksi. Kiitos puheenjohtaja aivan lyhyesti. Herra Martin mainitsi sen lauseen, jonka minä sanon aloittaa. Minustakin tuntuu siltä, että en voi hyväksyä sitä, että Unkarin kansaa loukataan tällaisilla yleistetyillä kommenteilla, jotka ovat nousseet tässäkin kokouksessa esille – esimerkiksi syytteet antisemitismistä, jotka nousivat täällä esille, se tekee kipeää ja kuitenkin se on minusta todella loukkaavaa. Yleisesti ottaen liberaalista puolelta, kun otetaan esille perusteluita, silloin tämä syytös antisemitismista nousee säännöllisesti esille. Minä haluaisin henkilökohtaisesti torjua tämän, koska esimerkiksi Orbanin hallitus oli se, joka julisti holokaustin muistopäivän julkiseksi juhlapäiväksi ja myöskin muita askelia hallitus on ottanut siihen suuntaan, että se on pyrkinyt torjumaan kaikki tällaiset syytökset. Tämä on loukkaava, kipeä kommentti ja haluan todellakin torjua sen. Ja tökes. Tökes. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Sallikaa, että olisi jonkaan subjektiivinen. Nimittäin synnyin samassa kaupungissa kuin ministeri Söts, Kolosvarissa, Kluusissa, Klausenburgissa. Me taistelimme samaa Ceausescun diktatuuria vastaan aikoinaan 80-luvulla. Ja meitä nimitettiin aina romanialaisvastaiseksi – ja tuo perinne on säilynyt tähän päivään saakka. Kun tulin tähän parlamenttiin, eräät romanialaiset edustajat levittivät minusta sitä väitettä, että olin romanialaisvastainen. Kuitenkin Romanian vallankumouksen aikana olin romanialaisten rinnalla ja olimme kaatamassa Ceausescun diktatuuria. Ja tämä nousee esille myöskin tässä antisemitismikysymyksessä. Syytös antisemitismista on aina valmiina odottamassa. Jos on käynnissä oikeuskäsittely, joka koskee 450 miljoonaa forintia ja syytettyjoukossa on ju- juutalaisia, on täysin perusteetonta lähteä viemään, esittämään sellaisia väitteitä, että tämä oikeuskäsittely olisi juutalaisvastainen, koska jos jos ei se, että jos on varkaudesta, jonka on tehnyt romani, juutalainen tai romanialainen, ei silloin tästä asian oikeuskielossa tule romanialaisjuutalais- tai romanivastaista. Tämä, tämän tyyppinen keskustelu ei kuulu tänne tällaiseen keskusteluun kuulemistilaisuuteen, jota käydään kulttuurivaliokunnassa. Vielen Dank, Herr Tökes. Ich darf Sie bitten, Fragen zu beantworten. Kiitoksia, Tökes. Voisitteko nyt vastata kysymyksiin? Ähm, ähm, Haluaisin aloittaa lopusta, mitä Martin ja Tökes ottivat esille. En minä halunnut viitata tähän, enkä missään vaiheessa viitannutkaan siihen – että jos joku tässä, tässä salissa on ottanut paljon riskejä ja kärsinyt ihmisten perusoikeuksien puolesta, Laszlo Tökes, hänen ohellaan kenties minä olen se. Minulta kerran kysyttiin, miksi en, en käytä samantyyppistä solmiota niin kuin useimmat miehet tässä salissa, käytä mieluummin rusettia tai en käytä mitään. Vastaus on se, että sekuritaaten edustajat yrittävät kuristaa minut solmiolla saadakseen minut vaikenemaan. Jos joku on herkkä, jos joku erityisesti kiinnittää huomiota siihen, että mielipiteenvapaus, omantunnonvapaus ja sananvapauden tilanne, millainen se on jossakin tietyssä yhteiskunnassa, niin silloin varmastikin minä kuulun näiden ihmisten joukkoon. Minulla tähän asti ei ole ollut mitään epäilystä siitä, että Unkarissa perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia, kuten Martin mainitsi, tai näistä syntyisi olevia oikeuksia oltaisiin vaarantamassa. Jos medialaki tulee siihen, että voimme puhua konkreettisista tapauksista, nythän tällaista ei vielä ole. Meillä on lakiteksti, samoin kuin Yhdysvalloissa on peruslaki, joka toimii, että, että se ei, ei pysty turvaamaan kaikkia oikein samassa paikassa. Minä siis äh, olen sanonut, että se, mitä jokin laki oikeastaan pitää sisällään, käy ilmi silloin, kun tapahtuu lain soveltaminen. Jos silloin rikotaan perusoikeuksia. Ja siksi pyytäisin, että jos he saavat tietoa tällaisesta konkreettisesta oikeuksien rikkomisesta, voimme jatkaa keskustelua asiasta ja en en koskaan äh, tule kiistämään niitä arvoja, jotka minua ovat näissä asioissa aina johdattaneet. Ja nyt haluaisin reagoida muihin kysymyksiin. Totta kai Unkarissakin on vielä tehtävää. Jos ajatellaan lainsäätäjistä alaspäin sosiaalisia tikkailla on paljon tehtävää, niin kuin Euroopan, Euroopassa muuallakin. Me näemme kulttuuriperintötunnuksen käyttöön ottamisen yhteydessä 2020 eh, strategiaan ja, ja pidän tärkeänä myöskin taiteilijoiden ja asiantuntijoiden liikkuvuuden edistämistä – jotta ne tosiasiat, jotka kenties eivät eh, välttämättä takaa eurooppalaisen yhteisen identiteetin rakentamista, mitään takuuta ei ole. Mutta silloinkin tällainen yhteinen eurooppalainen tietoisuus ja identityys, sen rakentaminen on meidän tavoitteemme, vaikka tie on pitkä. Ja nämä ovat tähän soveltuvia välineitä. Identiteetistä voidaan keskustella kuukausikaupalla ja vaihtaa ajatuksia siitä. Yksittäiset identiteetit ovat hyvin heterogeenisia. Ajatellaan vaikka Franz Listiä. Franz List, Listin tunnetumpia säveliä on lähtöisin niin sanotusta mustalaismusiikista. Ja Unkarin kulttuuri oli valmis ottamaan vastaan hyvin monenlaisia arvoja. Siinä syntetisoitui hyvin monenlaisia eh, henkisiä tahoja. Bela Bartokin työssä on nähtävissä rom- unkarilaista, slaavilaista, romanialaista ei pelkästään sävellimiä, säveltaidetta ja aarteita, jossa se yhdistyy hallitsevaan unkarilaiseen puheeseen. Tämä on siis hyvin erilaisia identiteettejä. Yhdessä tie on siis pitkä. Olemme lähteneet tälle tielle. Ja näiden kuuden kuukauden aikana uskoakseni voimme ottaa vakavia askeleita tällä alueella. Mainittiin myöskin erilaisia asioita jotka eivät ole mitään pikkuasioita tässä salissa, että mitä tapahtuu minun äh, verotusasioiden ja viisumiasioiden osalta. Totta kai me tätä myötä pyrimme tekemään järjestelmää, joka tekisi mahdollisimman yksinkertaiseksi äh, asioiden hoitamisen yksittäisen taiteilijan osalta, jotta hän tietää, mikä häntä odottaa, kun hän matkustaa jonnekin. Kiitoksia, Rova Tröpel. Halusitteko vielä palata tähän aiheeseen? Niin haluan sitä henkilökohtaisen lausunnon, ja tämä on hyvin tärkeää, haluan sääntyä unkalaisen kollegan suuntaan. Minä puhuin siitä, että on monia selvityksiä ja artikkeleita, joiden mukaan kokonaisuudessaan Unkarissa on lisääntyviä antisemitistisiä virtauksia. Tästä pidän kiinni. Nämä kuka tahansa voi lukea eri selvityksistä. Esimerkiksi Jobbikin vaalimenestys. Herra Vago, minä en missään vaiheessa henkilökohtaisesti sanoin, että joku täällä salissa olisi antisemitti. Se no, on suuri ero tässä asiassa. Pidän tärkeänä sitä, että havaitsette tämän eron. Ja niin kuin on sanottu, minä en ö, todellakaan hyväksy sitä, että olisin täällä jotenkin loukannut. Niin kuin te sanoitte, niin en tehnyt. Minä puhuin tietyistä tendensseistä Unkarin yhteiskunnassa, niin kuin olen puhunut niistä muissakin yhteiskunnissa, ja haluan, että ymmärrätte tämän eron. Ja, bitte. Okay. Yeah. Äh, niin, rouva Tryppelille haluaisin sanoa, että vastakysymys, että tietääkö hän sellaista selvityksestä, joka olisi todennut, että viimeisen kahdeksan kuukauden aikana Unkarissa olisi vahvistunut antisemitismi. Koska täytyy tietää se, että Jobbik, joka käyttää antisemitistä retoriikkaa olemme voineet lukea lehdistä, että, että, että se tulee olemaan Fidesin lähin ö, poliittinen liittolainen. Mutta kuitenkin tällä hetkellä taas on se, että se on kaikkein suurin kilpailija Fidesille. Joten toistaisin. Unkarissa, niin kuin monessa muussakin maassa, on henkilöitä, jotka käyttävät antisemitsistä puheita. Tällä on eh, historialliset juurensa. Ei kuudessa seitsemässä kuukaudessa hallituskauden aikana voida lopettaa näiden olemassaoloa. Mutta hallitus pyrkii juuri siihen, niin kulttuuripolitiikassa kuin koulutuspolitiikassa kuin tiedotusvälineitä koskevassa politiikassa, että, että eurooppalainen diskurssi olisi se, joka valitsisi eurooppalais- unkarilaisessa keskustelussa. Se on se, mitä me haluamme saada aikaan yhteistyössä myös teidän kanssanne ja samoin eh, niiden voimien kanssa, jotka Unkarissa ovat tähän sovelijat, jotka ovat meidän liittolaisia. Ja jos on voimaa, jolla voimme taistella antisemitismiä, rasismia ja mukaisvihaa vastaan, niin se heijastuu juuri siinä, mitä me haluaisimme tehdä. Ja tässä ovat nimenomaan ne tahot, joiden kanssa me näen, jotka me näemme omina liitolaisinamme. Kiitos paljon, ministeri. Tämä on parlamentti, joka on hyvin kiinnostunut keskustelemaan asioita, mutta tässä vaaditaan kyllä jonkin verran sisua ja kestävyyttä, että täällä selviytyy, ja te olette sitä nyt osoittanut ja sitä te tarvitsette. Te olette kulttuuriministeriä. Jos te haluatte todellakin olla vastuussa tästä asiasta, niin nämä kaikki mainitut aiheet liittyvät kulttuuriin ja sen, sen takia ne on otettava huomioon. Yhden asian tässä haluaisin tehdä selväksi kollegoille. En katso, että olisi hyvä se, mitä tapahtuu yhä enemmän. Miten se, että jos käydä, käytämme kaksia eri standardeja Euroopan unionissa, meillä on medialainsäädäntö, joka ei ole, jota ei koskaan kritisoida. Ja sitten meillä oli Slovenia neuvoston puheenjohtajamaana, eikä kukaan kysynyt Sloveneilta medialainsäädännöstä. Ei kukaan. Olisimme voineet toki esittää ne kysymykset ja olisimme saaneet selville uudenlaisia asioita. Ja sama koskee monia muitakin maita. Joten minusta me todellakin ammumme maalimme ohi tässä, jos sovellamme tätä mittatikkua tällä tavalla. Pääministeri sanoi aivan virallisesti, että hän tulee tarkistamaan tätä lainsäädäntöä, sitä tullaan muuttamaan parlamentissa ja minun mielestäni meidän pitäisi odottaa, kunnes tuo menettely on saatettu päätökseen. Meidän täytyi toki ottaa tämä asia esille tänään, ymmärrän sen täysin, mutta olen todella vastaan kaikenlaista ennakkotuomiota ja ennakkoasennetta. Ja on muitakin aloja, jolla on havaittu ihmisoikeusrikkomuksia, emmekä me tee sitä semmoista hirviä, hirveätä numeroa. Muistan, kun Unkarin kieleen, kieltä vastaan hyökättiin Slovakiassa ja mietinpä, missä kaikki ihmiset silloin olivat, jotka nyt tänä päivänä pitävät suurta metteliä äh, vähemmistöjen oikeuksista ja ihmisoikeuksista. Minun mielestäni meidän pitäisi samoja normeja ja standardeja soveltaa, eikä pitäisi kenen, ei pitäisi sallia, että kukaan tekee kärpäsestä härkästä. Minä olin kulttuurivaliokunnassa ja live-valiokunnassa silloin, kun Nelly Cruzin kanssa keskusteltiin isoista asioista, jotka kiinnostivat kaikkia. Esimerkiksi mitä tapahtuu esimerkiksi julkispalvelu yleisradioiden kanssa ja jatketaanko tukea sille selviytyykö tämä ala. Nämä ovat sellaisia kysymyksiä, jotka ovat äärimmäisen tärkeitä meille kaikille. Ja silloin meillä oli myöskin tuo Belletin mietintö kaksi vuotta sitten. Unkari kaksi vuotta sitten ennen kuin tämä medialainsäädäntö hyväksyttiin, Unkari huomautti meille, että meidän täytyisi käsitellä yleisradio asioiden tilannetta Unkarissa, ja se johti Bennetin raporttiin, eikä suinkaan medialaki. Nyt medialaki on sitten hyväksytty nyt kommunismilainsäädännön tiimoilta, mutta ehkäpä niin meidän täytyy tietysti keskustella tästä aiheesta, mutta meidän ei pitäisi heittää lasta pois pesuveden mukana. Meidän täytyy katsoa ja hyväksyä se, että hallitus on halukas muuttamaan tuota lainsäädäntöä ja odottaa, mitä tapahtuu. En usko, että mikään valtio on oikeasti onnistunut käsittelemään romanien tilannetta. Unkari itse asiassa on sitä eniten käsitellyt. Kaikissa meissä, meidän maissamme on radikaaliryhmiä. Jotkut ovat ongelmallisempia kuin muut joissakin maissa – ongelma on romaaniväestön kanssa ja joissakin sen taas islamilaisen väestön kanssa, joten ei pitäisi ryhtyä tuomitsemaan ketään muuta ennen kuin emme tiedä, mitä oikeastaan omassa maassa teemme ongelmien ratkaisemiseksi. Nämä huomautukset ja kommentit, joita tässä on esitetty, on listattu ja tiedämme, että hallitus pyrkii ongelmiin puuttumaan käyttäen hyväkseen koulutusta ja muita keinoja. Antisemitismi ei ole suinkaan Unkarin ongelma itsessään, vaan meidän koko Euroopan ongelma. Kaikissa maissa se on ongelma. Ja meidän pitäisi todellakin tarkastella, kuinka itse onnistumme kotipesämme hoitamaan, eikä vain osoitella sormella Unkariin. Jo luultavasti on maita, jossa on kiireellisempi tilanne käsitellä antisemitismiongelma. Oma maani on oikeastaan yksi hyvä esimerkki, koska meillä on hirvittävä historia takanamme. Mutta tämä asia koskee kaikkia maita, eikä pitäisi osoitella sormella, että se koskettaa vain tätä tai tuota maata, ja erityisesti maata, jolla on ongelma juuri tällä hetkellä. No, nyt tässä ehkä todellakin piti saada sydäntä keventää hieman, mutta joka tapauksessa meidän täytyisi hieman laajakantaisemmin katsella tätä asiaa. Rova Chopel otti tämän asian esille ja muutama muukin edustaja. Minä olen vakuuttunut, että seuraavaksi kuulemme sitten, miten hallitus aikoo asiaan puuttua. Ja varmasti nämä korkealle koulutetut henkilöt, jotka tässä hallituksessa ovat, kykenevät asian hoitamaan. Ja sanotaan kerran vielä kulttuuripolitiikka kyseisessä maassa. Jos jossakin kyseisessä maassa kulttuuripolitiikka alkaa vaikkapa teattereita sulkea tai vähentää rajoitusta, äh, rahoitusta, niin minun mielestäni silloin mennään liian pitkälle täällä Euroopan parlamentissa. Totta kai haluamme pitää kaikki teatterit ja elokuvateatterit auki kaikissa maissa, mutta missä tahansa, mistä tahansa syystä, oli ne sitten virheellisiä syistä, äh, leikkauksia tehdään, niin sitähän voidaan toki kritisoida täällä, mutta kaikkialla sitä tapahtuu Saksassa, yhdistyneessä kuningaskunnassa ja niin edespäin. Joten aina kun osoitamme sormella jotakuta muuta, meidän täytyy olla tietoisia siitä, että ihan yhdellä tavalla sormella voidaan osoittaa myöskin meitä. Halusin tämän nyt tuoda esille ja haluaisin puolueettomuuden nimissä tämän vielä puheeni päättää tällä näihin sanoihin. Kiitoksia paljon ministerille ja sitten siirrämme tänne puhujan korokkeelle seuraavan ministerin. Kiitoksia.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 ilolla kuulemme kohta ministerin puheenvuoron, joka on vastuussa juuri nuorisoa koskevasta monivuotisesta ohjelmasta, joten toivottavasti pystytte kertomaan meille hieman lisärohkaisua tämän ohjelman suhteen niin että teillä on uusia ajatuksia tarjottavanamme yhteiseen keskusteluun. Eli olkaa hyvä, herra Soltes. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Hyvät varapuheenjohtajat, hyvät edustajat. Lyhyesti pyrin nyt jatkamaan tätä Unkarin oppituntia täällä. No niin, haluan kuitenkin sanoa, mitkä ovat ne tehtävät, jotka ovat nyt edessämme seuraavien kuukausien aikana. Unkari puheenjohtajakautena on eh, parlamentin, neuvoston ja komission päätösten ja poliitikkojen osalta jatkamassa toimintaa, ja se on läheisesti yhteydessä tähän asiin politiikkoihin, päätöksiin ja kannanottoihin, jotka ovat määrittäneet nuorisopolitiikkaa Euroopassa. Joten aivan lyhyesti haluaisin viitata siihen, mitä ovat ne politiikat, joihin me erityisesti kiinnitämme huomiota tai joita me pidämme tärkeinä tulevina kuukausina – Euroopan nuorisopolitiikassa on kolme pilaria. Yksi pääpilari on Euroopan yhteistoiminnan uudistuneet puitteet 2010 vuoteen 2018, ja siinä on määritelty eri tavoitteita. On kahdeksan tavoitetta, jotka koskettavat myös teidän valiokuntaanne. Koulutus on yksi niistä mutta nuorisopolitiikkaan on äh, kaksi, kuuluu läheisesti kaksi näistä kahdesta tavoitteista. Yksi on osallistuminen ja toinen on vapaaehtoinen toiminta, jotka ovat myöskin tulleet osaksi meidän toimintaamme puheenjohtajakaudella. Tähän en tule käsittelemään näitä muita tavoitteita, jotka liittyvät tähän ensimmäiseen pilariin, mutta näihin kahteen tulen vielä palaamaan. Hyvät naiset ja herrat, toinen peruspilari, jonka haluaisin ottaa esille, on Euroopan nuorisosopimus. Nuorisopimuksen, joka on osa Lissabonin prosessia, sen kaikkein tärkein viesti on nuorten osallistuminen politiikkaan, nuorten aktiivinen läsnäolo jokapäiväisessä politiikassa. Ja se on nähtävissä myös täällä salissa. Täälläkin on nuoria, jotka edustavat maataan, omaa politiikan aluettaan ja edustavat nuoruutta ja samalla myöskin tulevaisuuden vaatimuksia. Näiden kolmen pilarin lisäksi haluaisin korostaa tärkeää politiikkaa, jota on tämä nuoriso liikkeellä, joka korvaa nuorisosopimuksen ja kun aiemmin on jo täällä kysymyksiä, jotka liittyvät resursseihin, tämä voisi olla yksi tällainen lippulaiva, joka on yksi seitsemästä lippulaivasta 2020 strategiasta koulutuksen, nuorison alueilla ja joka tukee sitä työtä, jota me kaikki olemme tekemässä. Tärkeää on, että koulutuksen yhteydessä me tuemme tason korottamista. Koulutuksessa on tärkeää kehittää myös laatua ja näiden tuloksena voi olla se, että työllisyysaste kohenee ja merkitsee myös sitä, että yhä useampi nuori voi osallistua työllisyyteen. Yksi joka viides nuori Euroopassa tällä hetkellä etsii työtä tai hänellä on vaikeuksia löytää työpaikka. Tätä ongelmaa täytyy lähestyä siltä kannalta, että nämä nuoret tulevat ylläpitämään Euroopan hyvinvointijärjestelmää, sosiaalista koulutus- ja terveydenhuoltojärjestelmää tulevina vuosikymmeninä. Hyvä valikunta, haluaisin ottaa esille lähiaikojen politiikkaamme määrittelevät tärkeät ja tulevaisuuteen suuntaavat ohjelmat. Haluaisin näistä ottaa esille vapaaehtoispalvelun, joka nimen on nyt lähtenyt liikkeelle saman aikaan kuin Unkarin puheenjohtajakausi, koska tällä hetkellä hän on nyt käynnissä Euroopan vapaaehtoistoiminnan vuosi, joka välittää tärkeän viestin tärkeitä odotuksia nuorten suuntaan. Hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, edustajat. Trio puheenjohtaja tämän politiikan alueella – on sisällyttänyt tärkeimmät tähän kysymykset, joista tärkein tehtävä on nimenomaan nuorten työllisyyden kysymys. Nuorten työllisyyden kysymys on asia, jonka tämä kolme puheenjohtajakautta jakoivat kolmeen osaan. Espanjan puheenjohtajakaudella olennaista oli eh, yhteiskuntaan eh, sisällyttäminen. Toisella vaiheella Belgian puheenjohtajakauden aikana puhuttiin erityisesti nuorisotyöstä. Ja nyt kolmannessa vaiheessa tästä aiheesta on vuorossa osallistuminen ja osallistumisen muodot, ne joita otetaan esille, kun puhutaan nuorten työllisyydestä. Hyvät naiset ja herrat, minusta osallistuminen, joka merkitsee osittain aktiivista kansalaisuutta, osallistumista politiikkaan, osallistumista julkiseen elämään, osallistumista eh, tätä kautta myöskin eh, työllisyyteen, työelämään. Se edistää nimenomaan nuorten mahdollisuutta. Samanaikaisesti kuitenkin yhtä tärkeää on, kuten mainitsin, nuorten osallistumisen yhteydessä, että poliittisessa elämässä, silloin kun nuoret ovat osallisina, että ne jännitteet, joita oli havaittavissa jo edellisen keskustelun yhteydessä. Kenties ne ovat pehmeämpiä nuorten keskuudessa. Nuoret ehkä ymmärtävät toisiaan hiukan paremmin. Joten minusta henkilökohtaisesti on tärkeää, että poliittinen, nuorten poliittinen osallistuminen olisi korostettua ja että nuorisolle annettaisiin mahdollisuuksia. Pidän joka tapauksessa tärkeänä vapaaehtoistoiminnan kysymystä. Vapaaehtoistyö Euroopassa, Euroopan läntisessä osassa, on asia, josta on ollut pitempään kokemusta kuin Euroopan itäisessä osassa. Mutta jotta Euroopan vapaaehtoistyön vuoden tavoitteet, odotukset, tehtävät saataisiin menestyksekkäästi vietyä lävitse, kaikkien Euroopan maiden tulisi olla mukana toiminnassa ja tähän me myös pyrimme. Ja viesti on se, että tässä ei pelkästään odoteta, että Euroopan unionin jäsenvaltiot osallistuvat vapaaehtoistoiminnan vyö, vuoten toimintaan, vaan myöskin unionin ulkopuoliset valtiot, koska olisi suinkaan yhden tekevää, että jos nämä nuoret muutaman vuoden kuluttua tulevat osaksi Euroopan unionia, että heillä olisi kokemusta yhteistoiminnasta unionin puitteissa. Tämän minä halusin ilmoittaa Unkarin puheenjohtaja tavoitteista. Tärkeää olisi, että 19. toukokuuta, kun neuvosto kokoontuu, että silloin neuvosto ottaisi kantaa nuorten osallistumisesta. Aivan lyhyesti, hyvät naiset ja herrat, haluaisin myöskin nyt kertoa, mikä on vuoropuhelu, mikä on rakenne, koska tässäkin on noussut esille tärkeimpänä eh, nimenomaan nuorten työllisyyden kysymys. Tänä jaksona, jolloin puheenjohtaja, kolme puheenjohtaja, puheenjohtajavaltiota otti tämän tehtävän eteen, eteensä, niin nimenomaan ylöspäin menevän etenevän työn puitteissa, koska kun nuoret itse puhuvat, että työpaikkojen löytäminen, työmahdollisuudet, eh, he haluavat, kuulta, haluavat kuulla, minkälaisia ehdotuksia näihin on. Silloin ehdotuksia, jotka lähtevät liikkeelle alhaalta päin, ne täytyy sisällyttää eurooppalaiseen politiikkaan, ja siksi pidämme tärkeänä tätä rakenteellista vuoropuhelua. Hyvät naiset herrat, tässä yhteydessä haluaisin nyt jo ilmoittaa teille, kutsua teidät eh, Euroopan nuorisokonferenssiin, joka pidettiin Gödelössä Budapestin lähistöllä maaliskuussa. Ja sinne tulevat paikalle eh, nuorisopolitiikan asiantuntijat, johtajat, jotka tulevat tekemään esityksiä ja antamaan esitykset Euroopan neuvosto, Eurooppa-neuvostolle. Ja eh, tästäkin haluamme saada aikaan neuvoston kannanton, jonka tulokset osittain olisivat poliittisia luonteeltaan ja osittain voisivat olla prioriteetteja seuraaville puheenjohtajavaltioille, puolelle Tanskalle ja Kyprokselle. Hyvät näistä herrat. Lopuksi, koska puheenjohtaja antaa ymmärtää, että aika on loppumassa, haluaisin jossakin vaiheessa haluaisin kiinnittää huomionne eh, siihen, että eh, on erilaisia ohjelmia, joita ei järjestä pelkästään Unkarissa, vaan Euroopan unionin eri jäsenvaltioissa, myös täällä Belgiassa, Brysselissä. Tai haluaisin myöskin muistuttaa Euroopan ja Kiinan nuorisovuodesta. Eh, joka tapauksessa on tärkeää todeta, että nämä ohjelmat, palvelevat sitä tarkoitusta, jonka aiemmin otin esille. Sitä tarkoitusta, sitä tavoitetta, että nuorten työllistyminen, osallistuminen julkiseen elämään, demokraattiseen elämään, että löysivät paikkansa siitä. Ja tämä on se, mitä Unkari puheenjohtajavaltiona haluaisi edistää. Kiitos. Vielen Dank, Herr Minister. Paljon kiitoksia ministerille. Niin, meillä ei ole hirveästi aikaa enää jäljellä, koska käytimme niin paljon aikaa tuossa kulttuuriministerin kanssa. Tämä ei tarkoita sitä, että me olisimme vähemmän kiinnostuneita teidän vastuualueistanne, mutta täytyy pitää puheet lyhyinä. Fisios ja sitten Takkula. Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset myös ministerille tästä puheesta. Komission jäsen Vasilju ottaa parhaillaan vastaan, vastaan nuorisoryhmiä. Jotkut meistä olivat siinä mukana. Tämä valiokunta käsittelee hyvin monia asioita, jotka liittyvät nuoriin. Mainitsitte tässä nuorten saamisen mukaan politiikkaan. Itse tulin politiikkaan mukaan Frankon kuoleman aikoihin ja silloin nuoret olivat Euroopassa hyvin innoissaan politiikasta ja poliittisista aiheista. Meidän pitäisi kuitenkin välttää sitä, että nuoret lähtevät politiikkaan ilman oikeita tietoja ja että he panostavat politiikkaan niin, että siitä tulee heidän ainoa ammattinsa. Näin ei saa käydä. Sitten vapaaehtoistyöstä. Minkälaisia odotuksia teillä on tälle vapaaehtoistoiminnan teemavuodelle? Voisitteko kertoa näistä odotuksista? Entäpä sitten Erasmus? Jos jossakin on onnistuttu EU:ssa, niin Erasmus on varmasti tällainen menestystarina. Se on ollut nuorille hyvin tärkeä. Ja Takkula, lyhyesti, olkaa hyvä. Ja puheenjohtaja, Ensinnäkin haluan kiittää ministeriä hyvästä puheenvuorosta. Voin sanoa, että teillä Unkarin puheenjohtajuudessa on hyvä asenne ja hyvä tahtotila. Jos tuo tahtotila saadaan vielä laajemmin tartutettua muihin Euroopan unionin jäsenmaihin, niin uskon, että tämäkin puheenjohtajuus tulee olemaan menestystarina, eikä vain tämä puheenjohtajuus, vaan se tulee jatkumaan eteenpäin. Otan vain yhden kysymyksen tässä eteen, te puhuitte sosiaalista yhteenkuuluvuudesta ja nuorista ja e-, e-, ennen muuta kannoitte huolta nuorten työllisyydestä. Ja se on aivan totta, että nuorten työttömyysaste on noin 20 prosenttia Euroopassa, joka viides nuori hakee töitä. Ja tämä on tietenkin iso eurooppalainen kysymys, kun meillä on nyt vapaa liikkuminen työmarkkinoilla. Toivoisin, että jollakin tavalla tämä asia nostettaisiin myöskin esille, esille niin kuin nuorten näkökulmasta, niin kuin te nostitte vakavammin, koska koska tuntuu siltä, että samaan aikaan Euroopan unionissa on kuitenkin valtava työvoimapula. Ja monissa jäsenmaissa nostetaan eläkeikiä tai ihmisten työ, työuria jatketaan ja, ja, ja annetaan erilaisia bonuksia, että ihmiset vielä 65 jälkeen toimisivat työpaikalla. Ja samalla puhutaan, että tarvitaan voimakkaasti työperäistä maahanmuuttoa kolmansista maista ja tämä yhtälö tuntuu niin kuin hiukan erikoiselta, että jos meillä ei nuorille töitä, niin toisaalta monet, jotka haluaisivat jäädä työelämästä pois eläkkeelle, heille sanotaan, että ei, vaan he, heidän pitää, pitää niin kuin vielä jatkaa pitempään ja pitempään, ja sitten toisaalta on ulko, ulkopuolelta tuleva. Eli tä, tässä varmaan tarvittaisiin niin parempaa koulutuksen koordinaatiota. Huomaan, että puheenjohtaja ainakin tässä samaa mieltä naputellessaan jo pöytään. Mutta millä, millä, tavalla, niin kun, millä tavalla, tai toivon, että tässä niin Euroopan laajuisesti nostettaisiin tämä asia esille, koska meidän tulevaisuus lepää nuorten harteilla ja niin kuin sanoit, on erittäin tärkeää löytää heille, te, heille tuota, työpaikkoja ja työllisyyttä. Herr Boris. Äh, Dwa szybkie pytania. Chciałem też podziękować za to kompleksowe podejście. Kaksi ihan pikaista kysymystä. Haluaisin kiittää hyvin monimutkaisesta ja hyvästä asenteesta, joka Unkarin puheenjohtajavaltiolla on. Ja on hyvä kuulla, että aiotte, aiotte nyt ottaa huomioon myöskin Puolan tulevan puheenjohtajakauden tässä. No, kuinka voidaan puhua yhteistyöstä nuorison ongelmien suhteen EUn ja Kiinan välillä? Ja toinen kysymykseni koskee myöskin nuoria. Mehän tiedämme, että tänä päivänä me säästämme Erasmus-ohjelman täytäntöönpanosta tuhannet opiskelijat valitettavasti lähtevät yliopistosta valko tai joutuvat siellä pois, sieltä pois, eivät he pysty jatkamaan opiskeluaan. Vaikkakin valko ovat EUn ulkopuolisia, voisimmeko jotenkin auttaa heitä opiskelemaan, koska he joutuvat poliittisen vääristyneen järjestelmän uh- uhriksi, eivätkä pysty opiskelemaan kotimaassaan. Herr Tökes, bitte eine Frage. Wir haben nur noch fünf Minuten. Herra Tökes. yksi kysymys. Meillä on viisi minuuttia. Niin, todellakin vain yksi kysymykseni. Minulla on vain yksi kysymys. On yleisesti tunnettua Unkarissa ja koko Euroopassa – väestön kehityksen kriisi. En varmaankaan ole väärässä, jos sanon, että vastaus pitäisi, ratkaisu pitää löytää nuorison tasolta. Tiedän, että Unkarin hallitus pitää tärkeänä perheen suojelua ja on valmis tarkastelemaan näitä demografisia kysymyksiä. Uskon, että unkarallinen malli voisi olla jopa eurooppalainen malli, joten kysyisinkin, mitä tavoitteita teillä on nuorisopolitiikan tasolla tehdä perheiden suojelun ja demografisen kehityksen osalta? Okay. Rova puheenjohtaja, pyrin yritän pysyä aikarajan puitteissa. Haluaisin ilmoittaa edustajalle, että komission sen Vasiliu todellakin nyt käy keskustelua tästä vapaaehtoistoiminnasta ja on todella tärkeää ajatellen tulevaisuuttamme, että, että vapaaehtoistyöstä käynnistettäisiin keskustelu ministerineuvoston kokouksessa toukokuussa. Ei pelkästään Unkarissa, vaan kautta Euroopan ö, yhteiskunnan tutkijat, nuorisotutkijat ovat osoittaneet, että jos nuorisoa ei saada mukaan vapaaehtoistyöhön, jos he eivät tule hoitolaitoksiin, jos he, he eivät menen laitoksiin, jossa hoidetaan vammaisia, jossa voivat osallistua hoitoon. Silloin heidän mm, valmiutensa elämässä ovat toisenlaisia. Jos he saavat tällaisen kokemuksen, he pystyvät suhtautumaan huomattavasti mm, suuremmalla empatialla niitä ihmisiä kohtaan, jotka äh, kuuluvat tällaisiin syrjäytyneisiin ryhmiin. Minusta tämä on tärkeää koska Euroopassa on paljon vammaisia ja joiden on selviydyttävä päivittäisestä elämästään. Ja minusta on tärkeää, että vapaaehtoistyön kautta voimme istuttaa nuorisoon solidaarisuuden tunnetta. Edustaja Takkulalle haluaisin sanoa, että sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja nuorten työllisyys ja siihen ja se, mitä näiden yhteydessä voidaan tehdä. Ohjelmat, jotka mainitsin ja jotka tulevat nyt olemaan osa 6-7 vuoden ohjelmasarjaa, toivoakseni muodostuvat toukokuussa sellaiseksi tehtävälistaksi ennen kaikkea komissiolle, jonka tuloksena me voimme katsoa, missä ovat nuorten elämässä kaikkein suurimmat huolenaiheet, ja nämä liittyvät tietysti työllisyyteen. Totta kai olet täysin oikeassa siinä, että usein työttömyyden ohessa usein on nähtävissä myöskin työvoiman puute Euroopassa. Tämä on ammattikoulutuksen kysymys, koulutuksen kysymys ja kaiken, kaikkeen sellaiseen nuorisoa koskevan kysymys, joka varmastikin keskusteluttaa tämän valiokunnan lisäksi muitakin valiokuntia tässä parlamentissa, koska tämä on tehtävä, joka yhdessä täytyy ratkaista. Edustaja Boris, haluaisin sanoa teille seuraavaa Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan vuoden merkityksestä. Te varmastikin tunnette sen upean taloudellisen kehityksen ja menestyksen, jota Kiinassa on nähty menneinä vuosina. Pidämme erittäin tärkeänä, ja parisi viikkoa sitten tämä vuosi avattiin muuten täällä Brysselissä, ja silloin otettiin esille kolme tärkeää kysymystä. Yksi niistä oli kulttuuriyhteistyö, mikä edistää kummankin osapuolen arvojen ymmärtämistä, toinen oli sitten koulutusalueen yhteistyö ja kolmas asia oli talouden yhteistyö. Minä pidän myös tärkeänä näitä kahta ensimmäistä. Kulttuuri on se, joka pitää meidät yhdessä, mutta toisaalta taloudellinen yhteistyö usein myös auttaa meitä eurooppalaisia ja mahdollisesti se voi edistää nuorten mahdollisuuksia saada työtä ja voi vahvistaa työmarkkinoita. Ja on hyvin tärkeää, kun puhutaan nuorten tulevaisuudesta, että otetaan esille myöskin heidän mahdollisuutensa palata työmarkkinoille ja vahvistaa sitä. Mitä sitten tulee valko nuorisoon? Haluaisin sanoa, että joka tapauksessa – Nuorten liikkuvuus on erittäin suuri kysymys. Pahoittelen suuresti sitä, että Euroopan unionin rajan välittömässä läheisyydessä on tällainen tilanne, johon joutuvat eivät pelkästään nuoret, vaan myöskin poliittisesti toisin ajattelevat. Ja totta kai kaikille on tärkeää se, että Euroopan unioni yhdessä toimisi tässä asiassa, mahdollisesti jopa yhteistyössä Venäjänkin johdon kanssa – ja tässä kenties nuorten liikkuvuus ja ohjelmat, jotka edistävät liikkuvuutta, voisivat olla ne, joista voisi olla apua ja voisivat auttaa valko nuorisoa. Piispa Tökensille haluaisin vastata, mutta se on vaikea vastata, sen kysymyksen on vaikea vastata lyhyesti, koska nuorisopolitiikka, perhepolitiikka ovat monessakin mielessä yhteydessä toisiinsaan ja määrit, toisiinsa ja määrittelevät Euroopan tulevaisuutta. Jos Eurooppa haluaa pysyä vahvana, ja se on tietysti meidän kaikkien tavoite, myös kulttuurin tasolla, talouden tasolla, sosiaalisella tasolla, silloin on joka tapauksessa painotettava nuoriso- ja perhepolitiikkaa. Ja viimeisen puolen vuoden aikana Unkarissa on pyritty ajamaan politiikkaa nimenomaan tähän suuntaan. En nyt sanoisi, että olemme tässä tiennäyttäjiä, mutta me olemme usein oppineet muualta, eh, esimerkiksi Pohjoismaista, Saksasta, Ranskasta ja monista muistakin paikoista. Kiitos. Dank, Herr Minister. Kiitoksia paljon, ministeri. neuvoston puheenjohtajuuden alussa sanotaan aina, että paljon tullaan saamaan aikaiseksi kuuden kuukauden aikana, jotka ovat tulossa, mutta tiedämme kaikki, että vain pienin askelin on edettävä. Mutta te siis seuraatte Belgian puheenjohtajavaltion jalanjäljille ja sitten siirrät puheenjohtajuuden edelleen Puolalle. Joten kyseessä on yhteinen tehtävä, jossa teitä tuemme. Ja me toivomme, että puheenjohtajakautena ne pystytte viitoittamaan tietä tuleville hyville ohjelmille ja hyvää budjetointia myös tuleville ohjelmille. Ja pystytte selostamaan raha-asioista huolehtiville ministereille, että tarvitsemme rahaa kulttuuria ja koulutusta varten. Haluaisin kiittää teitä ja kollegoita kaikki kaikista keskusteluista ja, ja että pysytte paikalla aivan loppuun asti. Nyt meillä on varmaan aika hyvä kokonaiskäsitys Unkarin puheenjohtajakauden suuntaviivoista. Ja toivottavasti medialaki ei jätä kaikkea muuta varjoonsa, vaan että näemme sellaisen menettelyn tapahtuvan, jossa tarvittavat tarkistukset ja lakimuutokset tehdään ja sen seurauksena pystymme osoittamaan luottamusta hallituksen, joka on eurooppalaismielinen hallitus. Kiitoksia paljon ministerille. Vapautan teidät tässä vaiheessa. Ja haluaisin huomauttaa, että herra Ivanin aihealuetta ei oteta nyt tänään käsittelyyn tai tässä kokouksessa käsittelyyn, koska aikaa ei ole. Aloitamme sen käsittelyn kello viideltä sen jälkeen, kun herra äh, Rova Redingin kanssa keskustelun käyty. Kiitoksia paljon. Ja tavataan jälleen iltapäivän kokouksessa.